Chers collègues. Rakkaat kollegat, istuutuisitteko jo paikoillenne, jotta voisimme jatkaa työskentelyä? Ensiksi haluaisin teidän kaikkien nimissä toivottaa tervetulleeksi herra Heinz Beckerin, joka on EPPn tämän valiokunnan virallinen jäsen tästä lähtien. Olkaa sydämellisesti tervetullut tänne keskuuteemme. Ja tämä on todella etuoikeus, koska ei kaikkia tulokkaita näin juhlallisesti tänne tervetulleeksi toivoteta. Menemme sitten kohtaan 17 esityslistalla. Kyse on ensimmäisestä keskustelusta tämän vaalikauden aikana komission ja Euroopan työmarkkinaosapuolten kanssa työaikadirektiivistä ja sen täytäntöönpanosta. Meillä on täällä useita vieraita ja ymmärtääkseni komissio on myös täällä läsnä ja haluaisi käyttää puheenvuoron, mutta täällä on myös esittelijä, joka on jo tähän määrätty. Ja se on tietysti sama esittelijä kuin edellisessä vaalikaudellakin. Ja haluan vain hänen kanssaan asiasta vielä sopia, käykö niin, että hän sanoo pari sanaa alustuksenomaisesti. Ei, ja jälkikäteen selvän teki. Komissio saa sitten varmasti puheenvuoron herra Arvindo Silva, joka on johtaja. Madam Chair, um, thank you very... Puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia kutsusta osallistua tähän keskusteluun en ole pitkään aikaan keskustellut tästä aiheesta tässä valiokunnassa ja siksi haluaisin ihan nopeasti muistuttaa siitä, että työaikadirektiivi on sosiaalisen Euroopan kulmakiviä. Se toisaalta määrittelee materiaaliset oikeudet, eli asetellaan työajalle maksimikattoja, myöskin antaa mahdollisuuksia määritellä maksimiviikkotyöajan työajan päivittäiset ja viikoittaiset lepoajat, vuosityöajan ja niin poispäin. Ja siinä on hyvin paljon jousto, tavuutta, luovia määräyksiä, joita voidaan saada joko lain kautta, työmarkkinaosapuolten sopimusten kautta tai yksittäisen työntekijän hyväksynnän kautta. Tämä koskee kaikkia eri sektoreita, ellei sitten ole erillistä lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi liikennealalla mutta muuten se on varsin kattava direktiivi. Kuten tiedätte, sen jälkeen kun 2009 neuvoston ja parlamentin sovittelu epäonnistui, komissio päätti saman tien aloittaa 2003-88 direktiivin uudistusprosessin, jolla olisi kolme tarkoitusta. Ensin halutaan sopeuttaa työaikalainsäädäntöä tarpeisiin, jotka syntyvät uudenlaisista työsopimuksista, työpaikoista. Alkuperäinen työaikadirektiivihän on 30 vuotta vanha. Halutaan myös vähentää oikeudellista epävarmuutta ja selkeyttää sääntöjä, kun on oikeuskäytäntöä, jo jota on vastustettu tietyissä piirejä ja lisäksi halutaan poistaa liukuvuutta täytäntöönpanossa jollain sektoreilla joissain jäsenvaltioissa. Aloitemme ensimmäiset keskustelut työmarkkinaosapuolten kanssa maaliskuussa 2010 ja sitten meillä oli toinen kuuleminen joulukuussa 2010, jolloin kysyimme työmarkkinaosapuolten mielipidettä eh, erilaisista konkreettisista direktiivin uusimisvaihtoehtoista. Samanaikaisesti me julkaisemme varsin laajaa todistusaineusta jo tämän direktiivin taloudellisista ja sosiotaloudellisista vaikutuksista sekä myöskin direktiivin täytäntöönpanon tasosta. Julkaisimme siis täytäntöönpanokertomuksen ja ulkoisen konsultin Deloidin tekemän kertomuksen ja julkaisimme tämän samana päivänä kuin tiedonannon, jossa pyydetään työmarkkinaosapuolten mielipidettä. Halusimme antaa kaikille osapuolille samanlaisen tiedon tason direktiivin vaikutuksista. Täytäntöönpano kertomus osoittaa, että suuri enemmistö työntekijöistä Euroopassa nauttivat työajan suhteen minimistandardeja. Joissain maissa heidän Ähm, sopimuksensa menevät jopa pidemmälle kuin EUn lainsäädännön minimistandardit. Kuitenkin jotkut, äh, joitakin ongelmia löytyi ja ne on äh, näissä kertomuksissa selitetty. On joitakin työntekijäryhmiä, joita ei vieläkään ole riittävästi suojeltu. Ähm, liian pitkiltä työajoilta tai he joutuvat työskentelemään eh, vaikeissa epäsosiaalisissa työajoissa, ympäristöissä olemme nähneet myös ongelmia oikeuskäytännössä, erityisesti mitä tulee sairaaloihin ja eh, pelastuspalveluihin. Olemme nähneet sitä, että hyvin paljon on hyödynnetty opt-out-mahdollisuutta, joka nyt löytyy siis 16 jäsenvaltion lainsäädännöstä. Viidessä se koskee kaikkia talouden sektoreita ja yhdessä toista tiettyjä sektoreita. Tällä tavoin halutaan ratkaista oikeuskäytännön aiheuttamat ongelmat. Ja lisäksi löysimme epäselvyyttä mitä tulee tiettyjen sääntöjen soveltamiseen tai tulkintaan tässä direktiivissä, esimerkiksi miten määritellään itsenäinen ammatinharjoittaja, sitten sääntöjen soveltaminen, moni, jos on monia sopimuksia, maksettu loma ja sairasloma ja monia muita kysymyksiä. Esitimme työmarkkinaosapuolelle kaksi erilaista uudistusvaihtoehtoa, joko tällainen keskitetty uudi, direktiivin uudistaminen, jossa keskitytään niihin kysymyksiin, jotta ei vielä ole ratkaistu, esimerkiksi työaikaongelmat erityisesti sairaaloissa ja palokunnissa, ja se, että keskitytään tällaiseen korvaaviin lepoaikoihin ja on toinenkin vaihtoehto, joka olisi kattava direktiivin uudistus, eli näiden kahden asian lisäksi yritettäisiin myöskin modernisoida ja, sove- ja mukauttaa olemassa olevaa säädöstä. Ja en nyt halua tässä mennä liian pitkälle, mutta ainakin osa näistä kysymyksistä, jotka on nostettu esiin tiedonannossamme, esimerkiksi opt-out ja kaikki ongelmat, jotka liittyvät valvontaan ja niin sellaisten työntekijöiden valvontaan, jotka ovat hyväksyneet työskentelemänsä yli 45 tuntia keskimäärin viikossa ja sitten itsenäiset ammatinharjoittajat ja heidän määrit järjestelmänsä modernisointi, miten paremmin sopeuttaa yhteen työ- ja perheelämä esimerkiksi, katso, py, mahdollistamalla se, että työntekijät voivat pyytää työaikaansa muutoksia, miten voidaan taata joustavuutta niin, että sopeudutaan uudenlaisiin työolosuhteisiin, myöskin keskivertotyöajan määrä, mitä tehdään työntekijöille, joilla on useampia sopimuksia, pitääkö sääntöjen koskea työntekijää vai mennä per työntekijä vai per sopimus. Ja nämä arviot annoimme sitten työmarkkinaosapuolille. Työmarkkinaosapuolten kuuleminen päättyi 25. maaliskuuta. Me emme ole vielä analysoineet täysin näitä melkein 50 vastausta, jotka saimme tästä konsultaatiosta. Kaikkein tärkein asia, jota haluaisin korostaa tässä, on se, että tärkeimmät eh, sektorin ylittävät ammattiyhdistys- eh, ja työnantajajärjestöt ovat eh, löytäneet omat sääntönsä työaikadirektiivin soveltamiseen e, ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua neuvotteluihin ilman, että ne tällä hetkellä pystyvät e, sopimaan siitä, mikä olisi e, näiden neuvottelujen laajuus. Työmarkkinaosapuolet ovat myöskin olleet iloisia komission julkaisemasta todistusaineistosta ja monet eh, niistä ovat myös olleet tyytyväisiä komission tekemiin analyyseihin, vaikka joitakin tiedonantamme kohtia myös kritisoitiin. Siksipä meillä on nyt tilanne, jossa työmarkkinaosapuolta nyt odotetaan, että ne löytävät yhteisen pohjan, jolta voidaan aloittaa neuvottelut, jos ne pääsevät tähän sopimukseen laajuudesta. Odotamme, että ne yhteisellä lausumalla antaisivat komissiolle tästä tiedon aikana, joka alkaa yhdeksän kuukauden kuluttua. Ja jos työmarkkinasopuolet pääsevät neuvottelujen äh, lopuksi tuloksiin, niin sitten äh, ne ehdottavat komissiolle, että komissio ehdottaa neuvoston päätöstä. Se oli siis sopimuksen 155 artiklan mukainen äh, sopimus, jossa siis parlamentille tiedotettaisiin, mutta sillä ei ole muodollista roolia päätöksentekoprosessissa. Tässä vaiheessa me nyt olemme, ja tämä on se lähestymistapa, jonka komissio on jota komissio on suunnitellut työaikadirektiivin uudistamiseksi. Kiitos. Sitten lähdemme kuulemaan työmarkkinaosapuolten edustajia ja otetaan tässä puhujien järjestyksessä, jota minulle tässä on ehdotettu. Ensimmäinen puhuja olisi Rebecca Smith Business Europeista. Ja toivon mukaan ette seuraa tuota komission huonoa <laughs> esimerkkiä, vaan pyritte puhumaan seitsemän minuutin ajan ainoastaan. Thank you, Chair, and I'd like to thank the committee on behalf... Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää Business Europein puolesta teitä siitä, että voimme kertoa näkemyksistämme tästä erittäin tärkeästä asiasta. Alkuun toteaisin, että Business Europeissa ja muissakin, muillakin tahoilla tilanne on nyt kehittymässä siten, että me keskustelemme asioista, mutta voin toki teille kertoa alustavasti siitä, miltä... Haluaisin vielä keskeyttää teidät. Että jotta voitaisiin hiukan puhua tämän kuulemisen yleisestä puitteesta. Tehän tiedätte, että olemme tämän prosessin aivan alkuvaiheissa, mutta esittelijäryhmän vastuuhenkilöt pitivät tätä hyvänä hetkenä kuulla siitä, miten tätä asiaa viedään eteenpäin, Nyt voitaisiin käydä avointa keskustelua mahdollisesta lähestymistavoista ja siitä, kuinka tämä asia uudelleen otettaisiin käsittelyyn, niin että tietenkin ymmärrän, että olette tätä mieltä, mutta kiitokset kuitenkin siitä jo etukäteen, että valottaisitte hiukan sitä, keskustelua, jota olette käyneet siellä järjestönne sisällä. Olen pahoillani tästä keskeytyksestä, nyt saatte puhua. No niin, ajattelin tehdä, mutta ajattelin hiukan kertoa tämänhetkisestä tilanteesta. Niin, eli suoraan sisältöpuoleen, eli mihin meidän mielestämme uudistuksessa pitäisi paneutua. Me uskomme, että direktiivin uudistamisessa pitäisi keskittyä niihin ongelmiin, jotka ovat tulleet tuomioistuin käsittelyssä esille, esimerkiksi tästä päivystysajasta ja maksetusta äh, sairauslomapäivistä. Ja komissiohan on jo ilmoittanut, niin kuin meidän toiminnanjohtaja on myöskin ehdottanut, niin meidän tulisi neuvotella työmarkkinaosapuolten kanssa siitä, että me keskittyisimme uudistuksessa vain näihin kahteen asiaan. Miksi vain nämä kaksi asiaa? Me uskomme nimittäin, että päivystysaika ja maksettu sairausaika ovat tärkeitä kysymyksiä, koska tässä on juridisia ja ei haluttuja, ei toivottuja vaikutuksia. Me tiedämme, että päivystysaika on ristiriidassa direktiivin sisällön suhteen ja 15 jäsenvaltiota toimii direktiivin hengen vastaisesti ja mikäli muutoksia ei tapahdu, niin näitä kyseisiä jäsenvaltioita vastaan aloitetaan rikkomusmenettely. Tärkeää on myöskin muistaa, että päivystysaika ei liity vain ainoastaan terveysalan julkisen sektoriin, vaan myöskin vastaavanlaisia ongelmia liittyy yksityisen sektoriin ja tästäpä syystä me haluamme löytää ratkaisun tähän asiaan. Eli ATK-sektori yhtenä yksityisen sektorin turvallisuuspalvelut ja niin poispäin. Ja sitten mitä tulee tähän palkalliseen sairaslomaan, niin tässäkin on olemassa eroavaisuuksia kansallisesta lainsäädännöstä johtuen. Me tiedämme, että täytäntöpano voi olla aika kallista erityisesti, jos myöskin päivystysaika lasketaan tehokkaaksi työajaksi ja se saattaa johtaa siihen, että varsinainen työaika jo, ö, ylittyy hyvinkin nopeasti ja se johtaa taas ö, lisähenkilöstön palkkaamispakkoon. Ja meidän täytyy myöskin huomioida mahdollisesti syntyvät kustannukset tähän sairauspoissaolokysymykseen liittyen. Sitten työjärjestämiskysymykset pitää huomioida. Tämä nimittäin otettiin esille niissä yrityksissä, jotka osallistuivat tähän vaikutusanalyysiin. Ja me uskomme myöskin, että jos keskitymme näihin kahteen osa-alueeseen, niin työmarkkinaosapuolet voivat ratkaista heitä, että työnantajaa, että työntekijöitä koskevat ongelmat. Ja sisältöpuolen suhteen olemme sitä mieltä, että opt-out-mahdollisuus pitäisi edelleenkin olla mahdollinen. 16 jäsenvaltiotahan sitä käyttävät ja kuten komissio jo ilmoitti toisessa konsultaatioasiakirjassa, niin meidän mielestämme ei ole järkevää pyytää jäsenvaltiota luopumaan tästä opt-out-mahdollisuudesta. Se on sen verran tärkeä joustotekijä yritysmaailmassa, Esimerkiksi silloin, kun kysyntä muuttuu, eli että voidaan supeutua markkinatilanteeseen. Ja näin voidaan myöskin huomioida tiettynä ajankohtina tapahtuvat kausiluonteiset projektit, jotka vaativat enemmän työvoimaa tai vähemmän työvoimaa. Me olemme myöskin sitä mieltä, että jos keskitymme näihin kahteen keskeiseen kysymykseen, niin silloin voimme todellakin päästä eteenpäin ja voimme välttyä, että tämä ei vesittyisi uudemman kerran. Me emme nimittäin usko, että laajemman soveltamisalan käyttöönotto johtaisi toimivaan ratkaisuun, koska jäsenvaltiot ovat hyvinkin eri mieltä asiasta ja myöskin toimielimet ovat eri mieltä asiasta ja sama pätee myöskin työmarkkinaosapuoliin. Työmarkkinaosapuolten mielestä meidän tulisi keskittyä niihin kysymyksiin, joiden osalta on realistisinta päästä tuloksiin, ja minä uskon, että tästä syystä meidän tulee paneutua näihin kahteen mainitsemaani osa-alueeseen. Lopuksi vielä seuraavanlainen huomio. Muitakin asioita otettiin esille ensimmäisessä konsultaatiokierroksessa. Me olemme sitä mieltä, että niihin ei kuitenkaan pitäisi puuttua uudistuksen yhteydessä. Niitä asioita pitäisi käsitellä yrityksissä ja työmarkkinat osapuolten kesken. Me uskomme vakaasti, että olisi tärkeää välttää turhia rajoitteita, jotka johtaisivat siihen, että yrityksillä ei olisi mahdollista joustavasti tehdä toimintansa liittyviä päätöksiä. Eli tästäpä syystä onkin tärkeää, että me keskitymme näihin kahteen tärkeimpään kysymykseen juuri eurooppalaisella tasolla, eli valmiusaika, päivystysaika ja sairasloma, palkallinen sellainen. Kiitoksia. Kiitokset EAYstä. Täällä on Viibke Varkne. Thank you very much and thank you. Kiitokset ja kiitokset siitä, että kutsuitte meidät tähän kuulemistilaisuuteen. Jos keskustellaan työaikadirektiivistä, niin voitaisiin saman tien puhua myöskin siitä, että tässä sitä mennään taas ja ette varmasti ole yllättyneitä siitä, jos kerron teille, että EAY on hyvin tarkkaan omaa kantansa sorvanut tässä asiassa itse asiassa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Ja mitään suuria muutoksia tähän ei ole nyt tullut, mitkä meidän vaatimuksemme olisivat, niin että varmasti tämä ei teitä hämmästytä, mitä teille piakkoin kerron koskaan ei voi liikaa korostaa sitä, että meillä on nyt tässä sellainen direktiivi, joka äh, tulee äh, turvallisuusalan ulkopuolelta ja tämä pohjaa tällaisiin kansainvälisiin standardeihin, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja Toisessa kuulemisessa EAYn näkemys on ollut se, että ammattiliittojen huolenaiheita ei ole komissio otettu riittävästi huolioon ja komissio ei ole myöskään pitänyt kiinni velvoitteistaan ottaa huomioon ne löydökset, joita vaikutusten arvioinnissa on havaittu. Olemme kuulleet jo komissiolta, että heillä on ehdolla kaksi ehdotusta. Toisaalta osa nämä kohdat, jotka tuossa äsken sanottiin, ja on hyvin selvää, että me tarvitsemme nyt todella kattavan direktiivin. Kaikkien huolestuttavat ehdotukset komissiolta mielestämme ovat, kuten voitte kuvitella, se, että pidettäisiin kiinni optautista, vitajan laajentamisesta ja siitä, että laskettaisiin mukaan myöskin päivystys tai aika. Mitä tulee optautiin, niin komissio osoitti tiedonannossaan, että useissa jäsenvaltioissa joissa on jo tällainen opt-out-juttu, että on suuntaus laajentumaan päin. Komission ehdotus opt-outin vähentämisen käyttämiseksi on olemassa, mutta vaikutusten arvioinnin osalta oli kuitenkin hyvin selkeää, että työajan laajentaminen myöskin tuo lisää terveysriskejä työntekijöille. Jos nyt keskustellaan vaikkapa vapaaehtoisesta pitkään pitempään työskentämisestä, niin löydetään sellainen suositus, että 40 tunnin viikko, työviikko olisi ihan ok turvaudelle ja myöskin muutoin. EAY ei ole siis omaa kantansa muuttanut optautin suhteen ja me vaadimme todella tätä edelleen. Mitä tulee sitten viiteaikaan, niin komissio itse asiassa on laajentamassa tätä tuossa tiedonannossaan ja he ovat nyt sitä mieltä, että on mahdollista ajatella yli 12 kuukauden viiteaikoja työmarkkinaosapuolten sopimuksella ja sen jälkeen sitten lainsäädännöllä ihan pelkän kuulemisen jälkeen, kun työmarkkinaosapuolia on kuultu. Ja tämä ei ole riittävä suoja työntekijöille. Jos keskustellaan puhutaan yli neljän kuukauden viiteajanjaksosta, niin silloin meidän täytyy todella saada tähän neuvoteltu ratkaisu. Ja meidän kysymyksemme on edelleen sama käytännössä, millä sektoreilla voitaisiin tarvita pidempää ajanjaksoa. Ja tähän vastauksen oli vieläkään, tähän kysymykseen ei ole saatu vieläkään vastausta. Mitä tulee päivystysaikoihin? No, komissio on tullut siinä vastaan, että he sanovat, että päivystysaikaa on aikaa katsottava työajaksi, kuten olemme nyt kuulleet EU-tuomioistuimen tapauskohtaisesta oikeudesta, mutta sitten he haluavat kuitenkin maksaa, laskea tämän päivystysajan eri tavalla. Ja EAY on kuitenkin sitä mieltä, että tätä ei voida hyväksyä, vaan kaikki päivystysaika on oltava työaikaa ja se on laskettava myös sellaiseksi ja sitten se vasta olisi EAY-näkemysten mukaista. Sitten jotkut komission ehdotuksista ovat mielestämme askeleita oikeaan suuntaan, mutta vielä tarvitaan lisäparannuksiakin. Ja tämä liittyy liittyy korvaavaan lepoon, työajan tasapainottamiseen ja monisopimustilanteeseen. Jos ajatellaan tätä korvaavaa lisäaikaa, niin mielestämme komissiolla ei ole oikein ehdotusta. Vaikutusten arvioinnissa todetaan, että lepoaikoja ei pitäisi lykätä, vaan ne pitäisi järjestää mahdollisimman pian ja tässä EAY on täysin samaa mieltä meidän mielestämme tällainen korvalepoaika on hyvin tärkeää. Mitä tulee sitten työelämän tasapainoon, niin ne ovat aivan liian heikkoja ehdotuksia. Mitään sukupuolinäkymyksiä näissä ehdotuksissa ei vieläkään ole. Ja meistä on todella tarpeen, että äh, työntekijällä on mahdollisuus pyytää työaikajärjestelyjä ja muutoksia ja äh, Tämä asiahan on nyt täällä parlamentissa ollutkin esillä ja olemme todella jälleen luottamassa teihin näissä kysymyksissä. Kun sitten tarkastellaan tätä, mitä komissio ehdottaa tässä toisessa kuulemisessa, niin emme todellakaan näe tässä mitään todellista poliittista muutosta kaikkien näiden vuosien jälkeen, enkä näe, emmekä näe mitään uusia ehdotuksia, jotka toisivat yrittäjille, työntekijöille paremman tilanteen Euroopassa. Ja sen takia olemme päättäneet, ja tämä on ikään kuin uutuus EAYn kannassa toisessa vaiheessa kuulemista, että neuvottelut työmarkkinaosapuolten kanssa pitäisi ottaa esille. Ja sen takia me olemme nyt avaamassa tätä ehdotusta, mutta tietysti myöskin seuraavilla tavoitteilla. Me haluamme kattavan työaikadirektiivin tarkistamisen. Me haluamme, että että yksittäiset optautit vähitellen poistetaan tulevaisuudessa. Haluamme pitää status quosta kiinni, mitä tulee näihin lepoaikoihin ja haluamme, että taataan myöskin se, että kaikki, kaikkia EU-tuomioistuimen tuomioita noudatetaan juuri kun kysymys on tästä korvaavasta lepoajasta. Kiitokset sitten seuraavaksi äh, EUn pekoyritysyhdistyksestä Rouva Volitsinskis. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä kutsusta. Olemme jälleen täällä keskustellaksamme tärkeästä työaikakysymyksestä. Haluaisin heti aluksi sanoa, että tämä on tärkeä pienille yrityksille, erityisesti niiden kilpailukyvylle ja myöskin sille, että niiden on pidettävä yllä joustavuutta pitääkseen yllä myös kilpailukykyään. Menen nyt heti keskustelujemme ytimeen. Me olemme sitä mieltä, että on tärkeää käydä neuvotteluja, koska meidän mielestämme tämä on todellakin työmarkkinaosapuolten aihe ja siksi haluamme ottaa vastuumme tässä. Direktiivin uudistuksessa haluaisimme välttää sitä, että tämä nyt jo erittäin monimutkainen eurooppalainen ja myös kansallinen lainsäädäntö työajasta muuttuisi yhäkin monimutkaisemmaksi ja haluaisimme ratkaisuja, joka olisi hyvä esimerkki parhaasta käytänteistä ja haluamme välttää lisäbyrokratiaa ja painolastia PK-yrityksille. Ehdotuksissamme neuvotteluista aloitamme kolmesta elementistä. Ensimmäinen koskee siitä kiireistä prioriteetista, että on käsiteltävä EU-tuomioistuintapauksia, oikeuskäytäntöä ja oikeudellista epävarmuutta, joka on syntynyt yrityksille ja työntekijöille myös, erityisesti mitä tulee päivystysaikaan ja korvaavaan lepoaikaan ja sitten vuosilomaan ja sairaslomaan. Ja, ja nämä liittyvät siis näihin EU-tuomioistuimissa käsillä olleisiin tapauksiin. Lisäksi meillä on, meidän lähestymistapamme on, on, meillä on kolmas ehdotus, joka liittyy joustavuuteen ja referenssiajan jaksoon. Ja tässä yritykset eivät ole tasa-arvoisia. Yritykset, jotka ovat ähm, työehtosopimusten alaisia ja sellaiset yritykset, jotka eivät ole työehtosopimusten alaisena. Tänä päivänä erityisesti kriisin jälkeen, äh, kun näemme äh, mikä merkitys työajan vuosittamisella on. Meidän on uudelleen äh, katsottava sitä, että on tärkeää, että pienillä yrityksillä on pääsy tähän 12 kuukauden referenssiaikaan. Mitä tulee optautiin, niin olemme sitä mieltä, että on tärkeää pitää yllä tämä mahdollisuus käyttää optauttia, mutta joka tapauksessa, jos meillä olisi parempi pääsy pidempään referenssiaikaan, niin se eh, automaattisesti rajoittaisi optautin käyttöä. Tällä tavoin voisimme saada aikaan oikean tasapainon. Miksi siis valitsimme näin, kuten kollegani Business Europeista sanoi, koska me haluamme mahdollisuuden päästä yhteisymmärryksen ammattiyhdistysten kanssa, jos löydämme yhteisen pohjan. Siksi haluaisimme olla realistisia, pragmaattisia ja käsitellä niitä kiireellisiä kysymyksiä, joita meidän on tässä nyt käsiteltävä ja välttää tätä kattavaa uudistusta. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten Euro- EPSun edustajana meillä on täällä herra Richard Pond. For the invitation. Paljon kiitoksia, kiitoksia tästä kutsusta ja alkuun toteaisin, että meidän kanta on vastavallan kuin ETUCn ja yn, joten en lähde toistamaan jo sanottua. Ottaisin esille vain yksittäisiä asioita. Mitä tulee opt-out-mahdollisuuteen, niin tällaista yksittäistä yksittäistä mahdollisuutta sulkea terveys- ja turvallisuusasiat ulkopuolelle ei ole järkevää. Minun mielestäni se johtaisi siihen, ettei Euroopan laajuisesti olisi tasaväkistä toimintamallia olemassa. Ja voidaan myöskin todeta, että yksi keskeisimmistä ongelmista direktiivin täytäntöönpanoon epäonnistumisen suhteen on se, että työnantajat ja julkinen sektori eivät ole voineet valvoa riittävän hyvin toimintaa. Ja jos katsotaan, missä määrin tätä optautia on käytetty, niin voisi luulla, että tilastotietoja olisi käytettävissä, mutta valitettavasti näin ei ole ja se johtuu siitä, että lainsäädäntö ei ole toiminut tehokkaasti. Ja komissio ehdottaakin, että valvonta tehostuisi jatkossa opt-outin liittyen ja siitä pidettäisiin kiinni ja se ei ole paremman sääntelyn hengen vastaisesti. Ja minä uskon, että monet ovat tyytyväisiä siihen, että opt-out-mahdollisuuden valvontaa tehostetaan. Jotta saisimme tietoa siitä, miten sitä käytetään, millä aloilla, milloin, ja että tämä perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos näin toimitaan, niin se olisi hyvä ja tämän verran opt-outista. Ja mitä tulee päivystysaikoihin, niin ammattiliittojen huolenaiheena on juuri se, että tuomioistuin on taannut heille tärkeitä oikeuksia ja me emme halua missään nimessä hyväksyä näiden oikeuksien vesittämistä. Ja tämä liittyy siihen tärkeään ajatukseen tästä uuden aikaisesta työaikaa tulkinnasta me emme ole vakuuttuneita siitä, että tilanne olisi huomattavassa määrin muuttanut siten, että direktiiviä pitäisi muuttaa rankalla kädellä. Jos nimittäin katsotaan tätä 24 tunnin velvoitetta ja maataloussektorilla tapahtuvaa suurta vaihtelua ja tuotantoteollisuuden puolella voimassa olleita työaikamääräyksiä, niin kaikki on tapahtunut, kaikki on ollut jo voimassa ennen tätä direktiiviä ja meidän täytyy vain varmistaa, että mikäli nykyisessä lainsäädäntötekstissä ei ole tapahtunut mitään suuria muutoksia, niin silloin ei tarvitse tähän, tätä myöskään sen kummemmin huomioida. Mitä tulee päivystysaikaan, niin keskeisin muutosehdotushan on se, että tässä yritetään huomioida työn ja perheelämän yhdistäminen. Erityisesti terveyssektorilla ongelmana ovat nämä eläköitymiskysymykset ja epätavanomaiset työajat ja näihin pitäisi todellakin puuttua ja meidän tulisi välttyä siltä, että optautin kautta vesitettäisiin tuomioistuimen päätökset. Me teemme Hosminin kanssa, sairaaloiden kanssa yhdessä ja yritämme ottaa huomioon myöskin heidän huolenaiheensa ja minä uskon, että alakohtaiset työmarkkinajärjestöt voisivat paneutua näihin kysymyksiin ja ratkaista ne se keskenään. Ja mitä tulee Deloiden äh, vaikutusanalyysiin, niin me uskomme, että se ei anna näyttöä sille, että komissio olisi oikeassa, vaan niin kuin me olemme sanoneet, niin siinä tuetaan ammattiyhdistysliiton näkemyksiä koskien työaikoja, työpaikkaterveyttä, turvallisuutta ja tätä työ- ja perheelämän yhdistämismahdollisuutta. Kyse on todellakin siitä, että mitä voidaan realistisesti saada muutoksena aikaiseksi, erityisesti niissä, siis jos näitä aikaan liittyviä ongelmia voitaisiin ratkai- ratkaista, innovatiivisella tavalla, niin silloin ei tarvitsisi käyttää laisinkaan opt-out-mahdollisuutta. Ja silloin optautia voitaisiin käyttää hy- hyvin paljon ö, suppeammassa määrässä kuin tähän mennessä. Kiitoksia. Kiitokset sitten Seepistä. Täällä on Andreas Persson. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja siitä, että minut on kutsuttu tänne puhumaan Seepin puolesta myöskin kerron keskeisimmistä seikoista, kuinka olemme vastanneet ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen tätä kuulemista ja toisaalta missä olemme nyt menossa tämän työaikadirektiivin uudistamisen osalta. Epäilemättä työmarkkinat ovat käyneet perinpohjaisen mullistuksen viimeisten 20 vuoden aikana, kun ensimmäinen direktiivi tuolloin hyväksyttiin, mutta julkiset työnantajat varmastikin antavat kuitenkin kellon ympäri näitä äh, palveluita, joten vaatimukset ovat ihan samat. Samanaikaisesti kansalaisten odotukset myöskin laadun ja joustavuuden saatavuuden suhteen palveluissa on kasvanut. Julkistyönantajat tietysti joutuvat näissä palveluissa luottamaan inhimilliseen voimavaraan työntakoihin niin terveydenhuolto kuin myöskin muilla, kuten sosiaalisen huollon, energian tai kuljetuksen saralla. Ja se on sitä mieltä, että työaikojen uudelleenjärjestelyn on oltava todella sellainen, että siinä otetaan huomioon työntekijöiden turvallisuus ja terveys ja että myöskin palvelut ovat sen jälkeen laadukkaita. Ei ole mikään salaisuus, että tietysti meitä tämä asia huolettaa varsin paljon, kuten jo toisessa kuulemisvaiheen vastauksessa me sanomme, että julkiset palvelut on todella äh, järjestettävä sillä tavalla, että ne ovat äh, niiden käyttäjien toiveiden mukaisia. Meidän on todella otettava huomioon äh, nämä kaikilla aloilla, kaikkina aikoina huomioon. Ja ähm, meidän täytyy pyrkiä myöskin äh, sopeuttamaan nämä palvelut äh, sen pohjalta, mikä on molemmille osapuolille hyvä. Ja me olemme sitä mieltä, että tämä nykyinen direktiivi pitää saada vastaamaan paremmin julkistyönantajien tarpeita. Ja tältä pohjin on hyvin tärkeää huomata, että se pitää hyvänä sitä, että äh, tässä Euroopan komissio on pyrkinyt niin toisessa tiedonannossaan kuin myöskin tässä liitännäisessä asiakirjassa tähän asiaan kiinnitetään enemmän huomiota. Nyt jos sitten mennään tähän nykyiseen uudistusprosessiin, niin toisen kuulemisvaiheen jälkeen toivomme, että voisimme jälleen aloittaa uudelleen neuvottelut tästä tarkistamisesta ja SEEP on jo ensimmäisessä vastauksessaan vaatinut, että olisi hyvä saada neuvoteltu ratkaisu eri sektoreiden kesken. Ja ähm, me olemme myöskin sitä mieltä, että työaikadirektiivi on koko työmarkkina-asia, eikä pelkästään vain jonkun tietyn sektorin kysymys. Jos sitten ajatellaan neuvotteluiden soveltamisalan laajuutta, niin olemme todenneet, että että uusi työaikadirektiivi on saatava ratkaisemaan eh, nämä korvaavat lomakysymykset ja myöskin päivystyskysymykset, mutta myöskin muut asiat on otettava huomioon. Ja olemme halunneet tähdentää sitä, että eh, tämä on työmarkkinaosapuolten eh, säädettävissä tämä laajuus soveltamisalakysymys. tällä hetkellä keskustelemme sisäisesti SEEPissä siitä, mitä mitä seuraavaksi pitäisi tehdä ja odotamme kovasti, että neuvottelut voisivat kenties alkaa piakkoin. Kiitos. Merci beaucoup. Merci à chacun des... Kiitokset ja kiitos kaikille puheenvuoron pitäjille. Nyt annan saman, vie, saman tien äh, puheenvuoron esittelijälle. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset vieraille siitä, että tässä selvennettiin näitä asioita, sitä missä nyt olemme ja myöskin näitä ajatuksia tässä vaiheessa prosessia on hyvin tärkeää ähm, äh, taata, että parlamentti todella kunnioittaa todella äh, perustamissopimuksen määräämää äh, menettelyä ja emme millään lailla halua sekaantua tähän prosessiin, mutta henkilökohtaisesti uskon, että äh, voimme kuitenkin aika laajalti äh, ajatella niin, että jos saataisiin konsensusratkaisu äh, ja työmarkkinoiden välinen ratkaisu, niin uskon, että olisimme saaneet tämän kiperän ratka- asian parhaalla mahdollisella tavalla ja sen takia onkin tarpeen, että että juuri kuulemme näitä eri näkemyksiä ja että vielä syvennämme niitä, kun sitten lähdetään näitä asioita neuvottelemaan niin, että kaikkien näkökulmat tulevat otetuksi huomioon tässä näinkin tärkeässä kysymyksessä. Sitten puheenjohtaja haluaisin muistuttaa, että kokemuksemme täällä Eh, jo ovat eh, antaneet ilmi tiettyjä eh, virheitä, joita pitäisi nyt pyrkiä välttämään. Minun huolestuttaa kovasti, että tässä direktiivissä on nyt sellaiset viiteet, jotka ovat hiukan äh, jotka ovat hyvin tärkeitä. Kysymys on siis äh, Euroopan unionin lainsäädäntö kompromisseista, äh, sitoumuksista ja perustamissopimuksesta ja siitä, että kysymys on nyt sellaisesta direktiivistä, jonka tavoite ei ole ollut kuitenkaan komission eikä myöskään muiden mielissä. Ja kuitenkin tämä direktiivi käsittelee työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Tämähän on se perustavoite. Ja tällä historiallisella hetkellä uskon, että voidaan käydä vaikka kuin paljon hienoja äh, keskusteluja vaikkapa atomienergiasta, mutta on kuitenkin puhuttava myöskin äh, kun puhutaan ydinturvallisuudesta, niin on samanaikaisesti muistettava myöskin, että kyse on työntekijöiden turvallisuudesta. Ja sitten on muita politiikkoja, joissa voidaan tietysti edistää tai ei edistää ydinenergiaa legitiimillä tai legitiimillä tavalla, mutta joka tapauksessa uskon, että meidän täytyy todella pyrkiä yrityksessä löytämään parhaita mahdollisia ratkaisuja. Ne ovat varmasti legitiimejä, mutta se ei ole kuitenkaan tämän direktiivin asia, vaan tässä kysymys on työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, ja tämä on perusseikka. Jo aivan alusta lähtien on muistettava nämä tavoitteet. Meillä on myöskin lisä tavoitteita äh, ja äh, täydentäviä tavoitteita, mutta kaikkein tärkein on tämä työntekijöiden terveys ja turvallisuus. Ja vierailulle haluaisin sanoa, että parlamentti äh, on vähän mustasukkainen sellaisesta asiasta, joka kenties on jäänyt unohduksiin. Mitään menestystä ei saada, jos unohdetaan, että Eurooppa on olemassa, koska tästä direktiivistähän on jo keskusteltu juridisella tasolla ja on hyvin tärkeää muistaa, että Euroopan tasolla on tiettyjä tiettyjä sitoumuksia. Ja kysymys ei ole pelkästään vain kansallisista tasoista ja kansallisista tapauksista, vaan tarvitaan todella eurooppalaiset kehykset kaikille eurooppalaisille työntekijöille. Ja ei voida ajatella, että jollakin jäsenvaltiolla on tiettyjä turvallisuustyösuojelustandardeja ja että ne olisivat riittäviä. Ei, tarvitaan miniminormit Euroopan tasolle. Ja vaikkakaan tätä lainsäädäntöä eu kenties ei ole, tai että se voidaan sitten, sitten siirtää kansalliselle tasolle, tai voidaan vaikkapa minkälaisia poikkeusinstrumentteja keksiä, mutta se on tuomittu epäonnistumaan, koska jos nyt lähdemme jotakin tekemään, niin meidän täytyy todella luottaa siihen, että EU-tuomioistu viime kädessä voi asiasta antaa kantansa. Ja tässä todella olemme Olemme nyt muistuttamassa tätä jäsenvaltioita, jotka nyt muodostavat Euroopan unionin, jos äh, he ovat lähteneet tälle tielle, niin heidän on muistettava, että kysymys myöskin arvojen yhteisöstä. Ja äh, heillä on tiettyjä velvoitteita suhteessa työntekijöihin. On olemassa tiettyjä minimistandardeja. Kysymys ei ole vain pelkistä markkinoista, vaan kysymys on myöskin poliittisesta yhteisöstä, jolla on tiettyjä äh, selkeitä velvoitteita ja joita emme voi unohtaa missään tapauksessa. Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin vielä sanoa, että meidän on äh, täällä kaikkien kaikkien äh, muistettava ne velvoitteet, jotka äh, perusoikeuskirja ja perustamisen sopimukset ja kansainväliset järjestöt meille antavat ja joita me kaikki tietysti haluamme noudattaa ja haluamme, että myöskin ne laajennettaisiin kaikkiaan, kaikkialle maailmaan. Ja haluaisin muistuttaa teitä tästä sen takia, että että eh, en ole kovin yllättynyt siitä, että nyt on olemassa eh, tämmöinen ongelma, joka liittyy liittyy äh, tuomioistuimen antamiin äh, tuomioihin ja siihen, että itse asiassa nyt tuntuu siltä, että tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ei noudateta. En ymmärrä, kuinka 2013 äh, vuonna voimme tätä direktiiviä uudistaa ja sitten, että sillä ei ole mitään vaikutusta kuitenkaan tuomioistuimen kautta niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät täytä velvoitteitansa. Ja tässä uskon, että on ehkä vielä sellaisia työntekijöitä, joita ei suojella, jo Joissakin maissa työntekijät ovat joutuneet allekirjoittamaan direktiivin vastaisia sopimuksia ja hyvin monissa jäsenvaltioissa lakia ei siis noudateta. Minä kysynkin, minkä takia näitä jäsenvaltioita ei ole viety jo tuomioistuimeen, koska tämähän on selkeä velvoite komissiolla. On vietävä tuomioistuimen eteen sellaiset maat, jotka useasti ovat ö, olleet noudattamatta velvoitteitansa. Ja jo vuosien ajan eri komission jäsenet ja vastuuhenkilöt ovat äh, toistelleet niin ja niin paljon on neuvoteltu ja äh, sitten on menty aina tuomioistuimeen saakka ja niin poispäin. Äh, ja tätä keskustelua me olemme jo kuulleet aina vuodesta 2003 lähtien, siis kahdeksan vuotta, kahdeksan vuotta. Ja vieläkään yhteisölainsäädäntöä ei noudata. Kukaan ei tee sitä, mikä kuitenkin on selkeä velvoite yhteisölainsäädännön mukaisesti. Ihan lopuksi, arvoisa puheenjohtaja, haluaisin vielä puhua optimismin hengessä Äh, vaikka tietysti monta kertaa voimme olla tässä pessimistiäkin, mutta haluaisin olla optimisti tässä asiassa ja olen kuullut paljon toiveita äh, ja erityisesti pk-yritysten edustajalta. Ja todellakin tässä on hyvin tärkeä marginaali, jotta päästäisiin järkevään ratkaisuun kaikissa konflikteissa. Ja olen nyt ensimmäistä kertaa kuullut puhuttavan äh, siitä, että nyt monet äh, yritykset äh, itse asiassa poltavat tätä joustavuutta. Ja sehän on hyvin tärkeä kysymys. Tämä on aivan liian tärkeä työ ja asia, että voisimme unohtaa myöskin ideologiset kysymykset. Emme voi ajatella, että unohdamme tykkänään perusoikeuskirjan määräykset Euroopassa. Miksi puhutaan realismista ja pragmatiikasta, jos mennään liikaa joustavuuden tielle? Euroopan parlamentti, ja olen varma, että parlamentti pystyy vielä äh, tätä keskustelua rikastamaan, jos vielä palaatte tänne tästä keskustelemaan. Ja uskon, että voisimme äh, pyrkiä äh, siihen, että voisimme todella lähteä ratkaisemaan pragmaattisella, konkreettisella tavalla Euroopan yritysten ongelmat. Ja jos ajatellaan sitten tätä päivystysaikaa, niin uskon, että tällaiset pullonkaulat voitaisiin vielä työaikajärjestelyllä ratkaista ähm, jos kysymys on jatkuvaa hoitoa vaativasta työstä esimerkiksi. Ja tässä todella on myös otettava huomioon tuomioistuimen määritelmä tästä työstä, koska onhan olemassa erityyppistä työtä, mutta äh, on kuitenkin annettava työmarkkinaosapuolelle mahdollisuus löytää ratkaisuja ja äh, aina äh, direktiivin artikloiden mukaan, joita sektorikohtaisesti voidaan sitten vielä kenties myöskin sorvata. Mutta kuitenkin on muistettava, että on myöskin yksittäisiä tapauksia. Ja nythän me eh, itse asiassa puhumme tästä ongelmien luomisesta eikä niiden ratkaisusta. Ja ihan lopuksi haluaisin eh, todella eh, vielä sanoa, että uskon, että olisi hyödytöntä lähteä ratkaisemaan ongelmaa, jos lähdemme nyt palaamaan takaisin historian, jolla vielä EU tai tai eikä sillä ollut mitään suuri perusoikeuskirjaa. Tai palattaisiin vaikkapa ehm, sata vuotta taaksepäin, jolloin mitään tällaisia direktiivejä ei ollut, tai pari sata vuotta taaksepäin, jolla ei ollut minkäänlaisia ammattiyhdistysoikeuksia ja tai muuta, niin että äh, meidän on nyt muistettava, että ajat ovat muuttaneet, muuttuneet ja meillä on järjestöjä ja normeja ja konflikteja ja äh, uskon, että meidän täytyy pyrkiä niitä tältä pohjin ratkomaan ja uskon, että tällä tavalla äh, voimme varmasti menestyä. Muutoin olemme tuhon tiellä. Merci, monsieur euh, Kiitos esittelijä en nyt pyydä seuraajanne puhumaan yhtä pitkään kuin tässä on jo puhuttu, mutta haluan antaa nyt puheenvuoron ensiksi äh, Rova Schröterille. Ja, ich verstehe das natürlich. Niin, ymmärrän tämän tietenkin ja ymmärrän äh, esittelijää myös äh, rehellisesti sanoen. Ymmärrän, miksi hän, äh, hänen tunteensa nousivat pintaan, koska se, mitä komissio tässä on ehdottanut, on todellinen provokaatio parlamentille ja tälle valiokunnalle. Siksi voin erittäin hyvin ymmärtää, miten herra Serkas tähän reagoi. Komissio ei kertaakaan äh, puheenvuorossaan maininnut eh, esimerkiksi eh, terveyden suojaa työpaikalla. Se on kuitenkin oikeusperusta. Tässä komissio ei kertaakaan sanonut, mikä on eh, päätös ollut tässä parlamentissa. Ja sehän on vieläkin olemassa. Parlamentilla on kanta. Se epäonnistui neuvotteluissa kantansa kanssa, mutta sillä on kanta. Ja se vetoaa kannassaan tämän direktiivin oikeusperustaan. Ja mehän näemme tämän myös tässä kirjallisessa muistiossa, jonka komissio on tästä tehnyt. Minulla on sellainen vaikutus, jota komissiossa on sellainen käsitys, että jos monet ihmiset ajavat punaisia päin, niin silloin, puna- äh, silloin liikennevalot voidaan poistaa ja jalankulkijoiden päälle voi huoletta ajaa. Tämä on ilmeisesti äh, komission kanta. Ketä tämä direktiivi sitten suojelee? Se suojelee työntekijää, jotta hänen terveytensä ei kärsisi. Ja juuri tällaisilla äh, arkaluontoisilla aloilla, pelastuspalvelut ja terveysala, siinä suojellaan myös muiden terveyttä. Ja me tarvitsemme siis puitedirektiiviä nimenomaan terveyden suojan puitteissa. Ja tämän optautin kautta tämä ydinasia tavallaan poistuu tästä ja siksi, vain siksi, että jäsenvaltiot eivät noudata tätä, niin ei meidän siksi tarvitse kyseenalaistaa tämän direktiivin sisältöä ja sen tuomaa suojaa, vaan meidän täytyy ensisijaisesti miettiä, miten voimme pitää yllä tätä suojaa ja miten voimme luoda tämän sellaiseksi, että se on mahdollista näissä olosuhteissa, mutta tämä suoja, työntekijän suoja on tässä A ja O, ja meillä on tutkimuksia, että jos työskentelee niin ja niin monta tuntia enemmän, jos esimerkiksi työskentelee 30 tuntia putkeen, kuten joskus terveydenhuollon ajalla, niin, alalla, niin silloin on samanlaisessa tilassa kuin oli, jos olisi humalassa, eikä tätä voida hyväksyä. Ja siksi meidän on löydettävä ratkaisu, millä saamme poistettua tämän opt-outin. Se oli tarkoitettu siirtymäkauden ajaksi ja se, että se on ollut olemassa nyt jo näin kauan, on jo sinänsä skandaali. Kiitoksia. Kiitokset sitten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 en voi sanoa, että olisin tullut optimistisemmaksi, kun nyt tässä kuuntelin kollegoiden ja työmarkkinaosapuolten näkemyksiä. Päinvastoin olen tullut aika äh, skeptiseksi. Olen ollut sitä ja oikeastaan tähän saakkakin. Tämä ää, äh, ää, äh, luettelo näistä arvo- ja intressiristiriidoista. Olen jo kuullut tämän monasti ja en kuullut oikeastaan mitään uutta ja enpä ymmärrä oikein, miksi tämä yritys nyt olisi suurempi menestys kuin ne aikaisemmat yritykset, joita meillä menneisyydessä on ollut. Ehkäpä sitten siinä mielessä, jos halutaan nyt tällaisia humanistisia ja spektakulaarisia julkilausumia sorvailla. Business Europein edustaja kuitenkin tuossa oli aika rakentava. Ähm, hän totesi, että pitäisi ainakin pyrkiä näkemään sellaiset kohdat, joissa voidaan mennä eteenpäin ja että pitäisi keskittyä sellaisiin kohtiin, jossa voitaisiin edistyä ja mm, jos näin tehdään, niin sitten voitaisiin jatkaa äh, uudelleen tämän äh, asian tiimoilta. Kun näitä kysymyksiä äh, otetaan esille, niin uskon, että niitä pitäisi käsitellä yksityiskohtaisesti. Äh, tässä on intressejä, jotka ovat ristiriidassa keskenään äh, on toimivaltuuksia ja eurooppalaisia kansallisia valtuuksia. Tämä ei ole selvää Äh, kuinka voitaisiin edetä. Tarvitsisimme äh, paljon yksityiskohtaisempaa lainsäädäntöä ja säännöstöä jokaisen osa-alueen osalta, kuten esimerkiksi vaikkapa itsenäiset äh, työntekijät, niin sanotut valetyöntekijät, valeyrittäjät, palkalliset lomat, palkalliset sairauslomat ja niin poispäin. On vaikka kuinka paljon erilaisia termejä ja määritelmiä, joita ei ole kunnolla määritelty Euroopan unionissa. Ne ovat hyvin ristiriitaisia keskenään. Tämä on kokonainen paketti, jonka osalta meidän pitäisi vielä tehdä vertailevaa tutkimusta ja syventää vielä tietämystämme, jotta löydettäisiin todella se, mikä on tehtävämme ydin, äh, tämä riippumattomuusongelma aiheuttaa ongelmia. Hyvin usein kysymys on työntekijöistä, jotka ovat ikään kuin, äh, tai tekevät työtä ikään kuin työnantajat, mutta jotka kuitenkin sitten virallisesti ovat äh, yrittäjiä, vaikka he kuitenkin seuraavat joitakin tiettyjä määräyksiä tuossa työnsä tekemisessä, niin että vieläkään emme ole onnistuneet löytämään selkeitä suuntauksia lainsäädännössä tältä osin. Ja tämä ongelma pitäisi todella ratkaista, aivan samoin kuten myöskin se, kuinka, maksetaan, kuinka lasketaan päivystysaika. Tämä ongelma pitäisi ratkaista mutta hyvin usein ihmiset pyrkivät välttämään tämän tyyppisiä ongelmia. Vielä yksi huoli, jossa ähm, myöskään en näe mitään uutta. Euroopan unioni on taas sitoutunut äh, joustoturvaan, äh, joustavampiin työmarkkinoihin ja olemme käyneet pitkän keskustelun 2020-strategiasta ja olemme todenneet, että nyt pitäisi pyrkiä olemaan kilpailukykyisempiä, siis joustavampia. No, tätä ei kuitenkaan kerrottu, mitä tämä tarkoittaa, mutta ei tämä mikään sattuma ole, jos 16 maata nyt sitten haluavat ottaa käyttöön optautin ja muut jäsenvaltiot sitten ovat sitä mieltä, että muut ratkaisut taas olisivat ö, luovia uskon, että työn joustavat järjestelyt eri maissa ovat löytäneet erilaisia muotoja ja kysymys on tietysti yhteispäätös asiasta niin, että meidän täytyy jakaa nämä ponnistelut jos 16 jäsenvaltiota hyväksyvät sellaisen kannan, joka eriää, eroaa meidän kannastamme, en ymmärrä, kuinka oikein voisimme päästä tulokseen. Minä luulen, että tässä nyt on annettu periksi sellaisissa asioissa, joissa ei olisi pitänyt niin tehdä. On päästy kompromisseihin, mutta ne ovat olleet varsin kivuliaita kompromisseja jokaiselle. Emme kuitenkaan tällä tavalla enää pysty ponnistelemaan eikä meitä ole rohkaistu tässä, niin että tänään en ymmärrä, kuinka voisimme päästä tuloksiin. Ja lopuksi vielä uskon, että paras ratkaisu olisi rohkaista jäsenvaltioita ja itseämme siihen, että pyrittäisiin löytämään selkeät suuntaviivat sellaisilla alueilla, joita ei ole vielä ratkottu. Ja Tarvitsisimme varmasti selkeämpiä ajatuksia työajan järjestämisestä ja myöskin työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Ja uskon, että pitäisi löytää myöskin sellaisia osa-alueita, jossa voisimme päästä sopuun, jossa olisi mahdollisuus päästä sopuun. Ja mm, on aivan täysin turhaa lähteä järjestämään tällaista ilotulitusta joka sitten kuitenkin lopulta muodostuisi valtavaksi epäonnistumiseksi, kun minimi vaatimuksiin, minimiolosuhteisiin ei ole päästy ja tuloksiin ei ole päästy. Tämä on vielä tietysti kuulemisvaihe, mutta uskon, että meidän pitäisi olla vähän luovempia ja paljon päättäväisempiä, jotta todella voitaisiin tuottaa todellisia käytännöllisiä tuloksia. Kiitos. Alors, Hyvä. Sitten Tuomas Tan ja sitten herra Clark. Eh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kollega Vernik etukin puolelta sanoi, että tämä on jo ennen nähtyä ja muutkin kollegat totesivat näin. Eli paljon ei ole tapahtunut. Ehkäpä näin on. Ja kollega Serkas totesi, että sama vanha virsi kahdeksan vuoden ajan – Eli tämä johtaa vain tällaiseen ritualisoituihin prosesseihin, mutta se johtuu siihen, siitä, että jäsenvaltiossa on eri kokemuksia ja eivät halua mitään yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa, mutta nämä kehykset ovat olemassa, eli työpaikalla vallitseva turvallisuus ja terveys. Ja meidän täytyy tältä pohjalta päästä hiukan eteenpäin. Se ei toki ole helppoa, niin kuin Etuk sanoi, me haluamme tässä kattavan uudistuksen. Business Europe totesi, että ei missään nimessä laajaa ratkaisumallia, mutta sitten mitä tulee muihin kysymyksiin, niin voidaan sanoa, että esimerkiksi opting-outin osalta meidän pitää vain kiinni tästä nykyisestä tilanteesta, koska 16 jäsenvaltiota ovat noudattaneet tätä menettelytapaa ja ehkäpä tässä ajaudutaan vielä sopimusrikkomusmenettelyyn, mutta toisaalta taas sanotaan, että opting outia ei pitäisi toteuttaa käytännössä. No, mikäs on ratkaisu tässä pattitilanteessa? Sovittelussa olin mukana, kuten myöskin kollega Tserkas, ja me kyllä yön myöhäisinä tunteinakin yritimme löytää ratkaisumalleja, mutta eihän se toki helpoa ole. San Franciscossa oleva jättisilta on ehkä tehty ikuisuutta varten, mutta kyllä me olemme nähneet, että kyllä ne voivat sortua mutta me olemme kuitenkin yrittäneet tehdä kaikkemme. Me emme koskaan jääneet seisomaan tumput suorina. Ehkä tämä ponnistelu ei ole vielä kantanut hedelmää eikä ollut riittävää, mutta ehkä meillä on kuitenkin mahdollisuuksia tarjolla. Kollega Wernick totesi, että tässä on olemassa tällainen sukupuoliulottuvuus esimerkiksi sairaaloissa. Onko tämä todellakin niin selkeä tämä ero naisen mies työntekijöiden välillä? Kyllä minä tiedän, että on olemassa naisia, jotka ovat paljon, joilla on paljon vahvempia surpi kyky kuin esimerkiksi miehille, joten tämä kannattaisi pitää aina mielessä, kun puhutaan sukupuolikysymyksistä. Sitten kollega Da Silva komission puolesta. Te viittasitte siihen, että keskusteluja käydään. Pitää paikkansa, mutta toteaisin, että monissa näissä konsultaatiomenettelyissä, niin lopuksi ne, joita on kuultu, niin he vain toteavat, että heitä ei ole ilmeisesti kuultu laisinkaan. Onko tämä vain tällaista näennäistä keskustelua ja ehkäpä jokunen huomautus ujutetaan johonkin tekstikohtaan, mutta ei tällä tavalla vaikuteta itse prosessiin. Eli miten vakavasti suhtaudutaan tähän konsultaatiokuulemismenettelyyn? Minun mielestäni tämä on tärkeä aspekti. Ja lopuksi vielä toteaisin, että kollega Tserkashan viittasi tähän päivystysaikaan. Olen paikan päälläkin nähnyt, mikä asia on, ja kollega Serka sanoi, että kyllä ongelma voidaan ratkaista sanomalla, ettei me puhu opting outista siten, että me emme sovella sitä laisinkaan, mutta hän sanoi, että mahdollisuutena on se, että alakohtaisesti toimitaan joustavasti. Onko se sellainen mahdollisuus, jota voitaisiin soveltaa myöskin muualla, esimerkiksi sellaisilla aloilla ja alueilla, joilla voidaan toimia joustavasti, mutta tiettyjen pelisääntöjä, tiettyjä pelisääntöjä noudattaen. Näin voimme varmaankin toteuttaa tämän ratkaisumallin ja päästä umpikujatilanteesta eroon kunhan vain noudatamme näitä pelisääntöjä. Minun mielestäni meidän pitäisi päästä eteenpäin. Se, että sosiaalinen vuoropuhelu ei ole ratkaisun avain, niin se on jo kuultu, mutta ehkäpä tämä toinen vaihtoehto takaa tämän joustavuusaspektin, vai onko näin? Monsieur Clark. Herra Clark. Sitten herra Rodeli. President. Kiitoksia puheenjohtajalle. Erittäin kiinnostunut kuulemaan, että komission kertomuksessa 16 jäsenvaltiota 27 haluaa vielä optauttia, eikä se ole mikään jumiuttava enemmistö, kuten jotkut täällä ovat väittäneet. Ja jotkut ovat myös sitä mieltä, että optaut pitää pitää yllä. Ja olen samaa mieltä siitä, jos 16 jäsenvaltiota haluaa vielä optaatin, niin sen pitäisi kyllä kertoa tänne jotain siitä, mitä tämä tarkoittaa. Nämä maat ovat kehittäneet itse omat sääntönsä työajasta ja työntekijöistä ja heidän pitäisi jatkaa tällä, pystyä jatkamaan tällä linjalla. Sitten toinen kysymys, jonka halusin nostaa esiin, liittyy päivystysaikaan. Se vaikuttaa erittäin suuresti lääketieteellisen henkilökunnan työhön en ole niinkään huolestunut esimerkiksi rekakuskeista. On aivan selvää, että he tarvitsevat äh, nämä äh, lepoaikansa, mutta äh, oletteko tietoinen että yhdistyneessä kuningaskunnassa sadat lääkärit lähtivät ammatistaan, koska lääke, lääkärin opintojen jälkeen he menivät harjoitteluun sairaaloihin, mutta työaikadirektiivi pakotti heitä keskeyttämään harjoittelunsa ennen kuin se oli saatu päätökseen. Eli he, eli he eivät voi päättää, päättää opintojaan. He eivät olleet siellä tekemässä täyspäiväistä työtä, vaan oppimassa, kuuntelemassa, näkemässä, mitä siellä tehdään me hävisimme satoja hyviä lää, nuoria lääkäreitä sen takia. Meitä ei voida korvata näin vain, ja se ei voi olla muun kansan terveyden ja turvallisuuden kannalta hyväksi. Kiitoksia. Kariman ja Stephen Hughes. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää ammattiliittoja, mutta en ymmärrä minkä takia tällaisia poikkeuksia oikeasti. Minkälaisessa maailmassa haluamme elätä? Pitääkö työskennellä enemmän ja saada vähemmän palkkaa ja samanaikaisesti vielä sitten pilata työterveytensä. Minkälaisessa maailmassa oikein haluamme elää? Tämä oli ensimmäinen seikka. Ja toinen seikka on sitten se, että olen samaa mieltä herra Serpasin kanssa. Tarvitaan tietty äh, minimi äh, kunnioitus tätä direktiiviä kohtaan, vaikkakaan jos sitä ei äh, noudateta kuten tuossa jo sanottiin, on 15 maata, jotka eivät tätä direktiiviä halua noudattaa minusta tämä todella tarkoittaa sitä, että he ovat täysin irrallaan todellisuudesta. Ja on myöskin no, kunnioitettava myöskin sitä, mitä oikeusistuin on tuomionan antanut. Ja minusta on hyvin selvää ja tärkeää muistuttaa, ja aivan oikein herra Serkas sen sanoikin, että, että turvallisuuden ja terveyden täytyy olla tämän direktiivin keskiössä, emmekä voi todella lähteä tätä millään lailla teorisoimaan. Kiitos. Mr. Stephen Hughes. Stephen Hughes ja Christensen. Thanks very much, Madam President. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olisi hyvä, jos työmarkkinaosapuolet menestyisivät neuvotteluissa, mutta tässä näyttää olevan kyllä aika hankala tilanne edessä. Ihan lyhyesti siihen liittyen, että me tarvitsisimme joustavuutta. Alessandro totesi, että jos katsotaan direktiivitekstiä, niin sieltä löytyy lukuisia alakohtaisia ja ammattikohtaisia poikkeusmahdollisuuksia. Minä olin jo 90-luvulla mukana tässä työssä, kun direktiivi hyväksyttiin ja jäsenvaltiot jo silloin halusivat tehdä tästä mahdollisimman joustavan direktiivin ja tästäpä syystä Täällä on näitä viiteaikoja ja poikkeusmahdollisuuksia, eli tämä alkuperäinen artikla 17. Viimeisessä ehdotuksessamme, jonka olemme esittäneet neuvostolle, niin kuin Tuomas Mann totesi, me ehdotimme, että tätä viiteaikaa jatkettaisiin, mutta liitot olivat tätä vastaan, mutta se ei riittänytkään koska monet jäsenvaltiot, kuten omani, sanoivat, että he eivät halua minkäänlaista työajan valvontaa. He haluavat todellista joustoa ilman valvontaa, ja tämä on todellisuus käytännössä. Ihmiset ovat allekirjoittaneet sellaisia sopimuksia, että he joutuvat nielemään oikeastaan kaiken, ja tätä sovelletaan kyllä aika laajalti Euroopan unionissa. Ja sitten mitä Elisabeth totesi, komissio on sopimusten vartija, mutta tilanne on vallinnut jo vuodesta 2003 asti, niin kuin Alessandro ja kollega Tomasman totesivat. Onko totta, että komissio voi ryhtyä vain ja ainoastaan rikkomusmenettelyyn jäsenvaltiota vastaan. Ja kollega De Silva, voisitteko kertoa, mikä on tämänhetkinen tilanne rikkomusmenettelyihin liittyen? Eli ketkä ovat rikkoneet direktiivitekstiä vastaan? Brittilainsäädännössä on käytössä tällainen tarkistuslauseke mukana. Eli tuomioistuinta voidaan pyytää tarkastelemaan sitä, onko lakia rikottu tietyllä tavalla. Eikö vastaavanlaista menettelyä olisi EU-ssa olemassa, eli että komissio voisi viedä asian tuomioistuin käsittelyyn silloin, kun epäilään, että tiettyä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää määräystä loukataan jatkuvasti. Täällä puhutaan terveydestä ja turvallisuudesta ja 16 jäsenvaltiota eivät noudata näitä määräyksiä aiheeseen liittyen, joten tämä on aivan järjetön tilanne, joten eikö ole mahdollista, että komissio voisi viedä tämän asian tuomioistuun käsittelyyn? Monsieur Christensen. Christensen ja sitten Rova Blinken Eh, Fru formand, og tak til parterne for det puheenjohtaja. Ja kiitokset myöskin äh, työmarkkinaosapuolille näistä äh, esityksistä. Pelkäänpä pahoin, että olemme tässä jumissa. Ähm, ja itse asiassa tämä näistä puheista käykin ilmi. Tämä on hiukan paradoksaalista, että komissio nyt haluaa sanoa, että ne maat, jotka eivät noudata direktiivin sääntöjä, haluamme niitä tukea, vaikka itse asiassa ei haluta tukea niitä henkilöitä, jotka taistelevat työpaikalla terveyden ja turvallisuuden puolesta. Työmarkkinaosapuolet myöskin täällä parlamentissa haluttaisiin, että löydettäisiin sellainen ratkaisu, työaikaan, jossa, jos täytyy olla, olla päivystyksessä. Siis kertokaa, onko ihan järkevää olla 48 tuntia päivystyksessä? Millä sektorilla tämä on mahdollista? Madame Blinkevichuti. Edustaja Blinkevichuti. Iš tiesų, aš e, galvoju, kad buvo labai svarbu įtraukti. No, oli erittäin tärkeää ottaa tämä asia mukaan e, valiokuntamme kokouksen esityslistalle. Me odotimme, että jotain edistystä olisi tapahtunut neuvottelujen aikana, mitä tulee työaikadirektiiviin. Nyt olemme kuulleet työmarkkinaosapuolten mielipiteet. Tänään olen kiitollinen siitä. Heidän mielipiteensä ovat hiukan erilaiset. Jotkut työmarkkinaosapuolet puoltavat toisia kantoja, toiset toisia. Ja tulee olemaan erittäin vaikeaa löytää kompromissiratkaisu. Nämä kysymykset kuitenkin vaikuttaneet meihin kaikkiin, kaikkiin ihmisiin, jotka työskentelevät kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Vuonna 2004, kun Lettua minun maani liittyi Euroopan unioniin, minulla oli mahdollisuus työskennellä työllisyysasiain ja sosiaaliturvaministerinä. Minulla oli mahdollisuus työskennellä hyvin paljon työmarkkinaosapuolten kanssa Liettuassa ja joka kerta, kun meidän piti yrittää löytää kompromissi, niin ei voi vain sanoa, että työntekijälle, että sinun on tehtävä ylitöitä. Äh, hän on kuitenkin aina heikommassa asemassa ja on vaikea äh, tällaisissa olosuhteissa odottaa hyviä tuloksia. Joten siksi meidän on arvioitava työmarkkinoiden muutoksia. Meidän on arvioitava työmarkkinoiden roolia tänä päivänä ja miten se voi vaikuttaa meidän kymmenen vuoden tavoitteiden täytäntöönpanemiseen Tietenkin työntekijöiden eh, turva ja suoja on yksi meidän pääprioriteeteistamme, siitä ei kiistellä. Samoin työ- ja perheelämän yhteensovittaminen. Meidän tulisi myös arvioida eh, näiden työmarkkinoiden monimutkaisuutta ja dynamiikkaa tänä päivänä ja niitä eh, monenlaisia tilanteita, joita on jäsenvaltioissa. Tilanne on yhdenlainen sellaisissa maissa, joissa on liikaa työvoimaa työmarkkinoilla ja sellaisissa, joissa työvoimaa on liian vähän ja työmarkkinaosapuoltenkin asema on erilainen. Jokaiselle työntekijällä on tärkeää pystyä vaikuttamaan työaikaansa. Minusta vaikuttaa siltä, että on eri, tämän erittäin hyödyllistä ilmeisesti jollekulle, että me olemme epäonnistuneet ratkaisun löytämisessä näin monen vuoden aikana, ja nyt tämä kysymys jää kyllä vastattavaksi. Kiitokset. Haluaisin esittää pari kysymystä vieraillemme. Kiitokset ymmärtääkseni nyt työmarkkinaosapuolten puitteissa haluatte lähteä asiaa viemään eteenpäin. Business Europeille kysymys, onko tämä ajan voittamiseksi, koska ymmärtääkseni kuitenkin näiden työmarkkinaosapuolten neuvottelujen ajatus ei ollut ihan ajankohtainen. Vähän aikaa sitten olitte vielä samaa mieltä, miksi nyt sitten kuitenkin hyväksytte tämän. Ja toinen asia puhuttiin sektorikohtaisesta lähestymistavasta ja tämä nyt ei enää taida olla ihan ajankohtainen juttu. Mistä syystä nyt tällä hetkellä ilmeisesti tähän, tästä on luovuttu? Me olemme jo viisi minuuttia myöhässä. Teitä on aika monta. Komissiokin, komissiokin varmasti haluaa että puheenvuoron. No, annan teille kullekin kaksi ja puoli minuuttia, aika kolme minuuttia ehkä. Ja aloitetaan sitten niin päinvastaisessa järjestyksessä. Ää, äh, ensiksi herra Andreas Persson. Thank you very much, Chair. Uh, just some brief comments. Paljon kiitoksia. Ihan lyhyesti toteaisin, että kiitän valiokunnan jäseniä esittämistään kommenteista – muutaman seikkaan haluaisin keskittyä lähinnä siihen, mitä jo totesin päivystysaikaan liittyen. Se on monille työnantajille hankala asia, mutta ei se ole tietenkään ainut ongelma. Täällä on sanottu, että ratkaisu voitaisiin löytää. Meille se on joka tapauksessa erittäin tärkeää. No, katsotaan, miten se onnistuu, mutta muitakin ongelmia on toki olemassa, joista voitaisiin keskustella. Mitä tulee opt-outtiin, niin mehän olemme jo todenneetkin, että me emme kannata esitettyä lähestymistapaa, mutta jos päivystysaika ratkaistaan, niin siinä tapauksessa – opt-out-mahdollisuutta voitaisiin vähentää. Halusin oikeastaan jo ensimmäisessä puheenvuorossani ottaa tämän asian esille, mutta jäipähän sanomatta, kun aika oli kortilla. Ja kuten jo totesin, niin jo ensimmäisen keskustelun aikana olemme todenneet, että meidän tulisi löytää alat ylittävä ratkaisumalli. Me todellakin toivomme, että voisimme jossain vaiheessa aloittaa neuvottelut ja saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Tietenkään se ei ole helppoa. On selvää, että neuvottelusta tulee hankalia, mutta me kyllä toivomme, että me voimme ainakin yrittää löytää ratkaisun ja ehkäpä se sitä kautta myöskin löytyy. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten Richard Pond. Thank you. Uh, to respond to a couple of specific... Kiitoksia vastaukseni joihinkin tiettyihin kysymyksiin. Yksi kysymys on se, että on selvää, että direktiivistä huolimatta meillä on vielä yli 20 miljoonaa työntekijää ympäri Eurooppaa, jotka työskentelevät yli 48 tuntia viikossa. Se on todellinen uhka ja ehkäisee sitä, tai aiheuttaa sitä, että ei voi yhdistää työ- ja perhe-elämää. Jos jatkuvasti työskentelee eh, pitkää aikoja, niin se eh, aiheuttaa ongelmia työ- ja perheelämän sovittamisessa ja sukupuolten tasa-arvossa. Mitä tulee optautiin, olen samaa mieltä siitä, että jos voi selvittää päivystysajan, niin silloin se on pääelementti syynä optautille. Ja vaikka monet jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön optautin, me emme tiedä, kuinka paljon niitä sitä käytetään. Jos katsotaan tietoja joistain jäsenvaltioista, niin sitä käytetään hyvin rajallisessa määrin. Ja päivystysaika on tässä keskiössä, joten on kyllä realistista puhua siitä, että poistetaan asteittain opt-out, jos puhutaan, katsotaan opt-outin syitä. Ja tämä on meille avainkysymys, koska miten voi saada aikaan hyvää työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä, jos se riippuu henkilön omista valinnoista. Kiitokset. Sitten Lilian Volitsinski. President, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kolme seikkaa tulivat tässä jo esille. Opt-out, ja sanoinkin sen tuossa jo äsken, että varmastikin on mahdollisuus vähentää opt-outin käyttöä erityisesti sillä, että päivystysaikaongelmat järjestetään, mutta että myöskin vertailujakso kysymykset otetaan huomioon. Ei Ähm, TESin kautta, vaan kansallisessa lainsäädännössä. Sitten herra Serkas otti tässä esille työajan vuosittaistamisen ja Euroopan parlamenttihan on tästä omassa ehdotuksessaan ja aikaisemmissa neuvotteluissa puhunut ja me olemme täysin ilahtuneita tästä ja tyytyväisiä siihen, että parlamentti tukisi meidän kantaamme. Sitten toinen aspekti, oikeusperusta ja erityisesti turvallisuus ja terveys. Olemme täysin samaa mieltä, että tämä on direktiivin oikeusperusta ja että tätä on noudatettava ennen muuta, mutta kuitenkin täytyy ottaa huomioon myöskin uudet työn kehityksen muodot, joustavampi työ ja myöskin yritysten kilpailukyky maailmanlaajuistuneessa taloudessa. Sitten lopuksi, herra Kristensen, mitkä sektorit enemmän, tar- mitkä eniten tarvitsevat tätä 48 tuntista viikkotyöaikaa? No kysymys oli siitä, onko kysymys yli vai alle 42 tunnista viikossa, vaan kysymys on siitä, että millä tavalla ja millä ajoilla, koska on tuotantohuippuja ja silloin yritykset tarvitsevat yli 48 tuntia ja muulloin, kun on vähemmän toimintaa, niin sitä ei tarvita. Ja sen takia haluaisimme, että kaikilla yrityksillä olisi mahdollisuus keskimäärin laskea tämä 48 8-tuntinen viikkotuntiaika ikään kuin vertailujaksoksi. Kiitokset sitten äh, Vibke Varnek. Thank you. Um, Kiitoksia. Mitä tulee tähän kysymykseen se äh, alakohtaisesta neuvotteluista tai, äh, tai neuvotteluista yli alarajojen. Tässä on kyse, me kannatamme kattavaa direktiivin uudistamista. Tässä on kyse asioista, jotka koskettavat kaikkia työntekijöitä Euroopassa. Siksi kannatamme tätä kattavaa neuvottelua. Meidän täytyy yhdistää tämä työ ja perheelämän yhdistäminen miehiin ja naisiin ja haluaisimme tämän linkin tähän peruskirjaan. Meillä on nyt oikeudellinen linkki kun, jos katsotte näitä lukuja, niin meillä on kyllä esimerkkejä, että äh, jos esimerkiksi äh, lapsia syntyy perheeseen, niin äh, miehet tekevät enemmän töitä ja naiset vähemmän sitten tällaisessa tilanteessa. Ja kysymys kuuluu, että onko tämä sitten vapaaehtoista tämä miesten työajan lisääntyminen ja naisten työajan väheneminen. Ja tulee viite aikoihin me emme vieläkään oikein ole saaneet kuvaa työnantajilta siitä, millä sektoreilla tarvitsemme tätä laajennusta, koska me olemme sitä mieltä, että joustavuutta on jo direktiivissä tällaisenaan, koska mahdollisuus ähm, äh, neuvotteluihin on ja sitä täytyy vain hyödyntää silloin, kun se on mahdollista eri aloilla. Kiitokset esitet näistä kysymyksistä. Niin kuin täällä on jo sanottu, niin mekin olemme samaa mieltä, että lähtökohtana on työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelminen, selvästikin tärkeä asia ja direktiivin tavoitteen pitäisi säilyä ennallaan, mutta Business Europe on sitä mieltä, että joustoaspekti, joka on direktiivissä säilyisi, jotta yritykset voivat panna tämän määräyksiä täytäntöön ja sitä kautta myöskin suojella työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Täällä on kysytty muun muassa sitä, että direktiivin muutospaineet on ollut olemassa juuri palkalliseen sairauslomaa aikaan ja päivystysaikaan liittyen komissiolta kysyisin, että miksi, mitä ei ole tehty, mutta nämä tuskin ovat ne ainoat asiat ja tämä tietenkin aiheuttaa ongelmia, jos lähdetään direktiivin muutosta laajentamaan. Ja tästäpä syystä me haluaisimme keskittyä näihin kahteen asiaan, emmekä siten ajautuisi tähän nykyiseen umpikujatilanteeseen. Ja kollega Serkas totesi, että meidän tulisi varmistaa se, että me ratkaisemme ongelmia, emmekä lähde la- synnyttämään uusia. Olemme samaa mieltä kanssanne. Jos lähdemme laajentamaan tätä uudistusalaa, niin se kyllä johtaisi ongelmiin ja silloin vesetettäisiin niitä hyviä tuloksia, joita on kansallisella tasolla saatu aikaiseksi. Ja tästäpä syöstä olisi hyvä vaalia näitä kansallisia hyvin toimivia ratkaisumalleja, joista on sovittu yritysten ja työntekijöiden kesken. Täällä on myös muistutettu siitä, että meidän pitäisi rakentaa siltoja ja Business, Euros, Business Europe on sitä mieltä, että me olemme pyrkineet ratkaisemaan ongelmia rakentavassa hengessä. Rouva puheenjohtaja, aika ei ole hirveästi käytettävissä, joten en voi kertoa teille tässä tilanteessa sen kummempia. Te kysyitte kylläkin, että miksi Business Europe kannattaa neuvotteluja. On tietenkin selvää, että ensimmäisessä neuvotteluvaiheessa emme hylänneet mahdollisuutta, mutta niin kuin täällä on sanottu, mielestäni nämä ovat työmarkkinaosapuolia koskettava asia ja meidän tulisi löytää ratkaisu näihin kiireellisiin kysymyksiin. Ja ne kiireellisimmät ovat juuri nämä päivystysajat ja palkallinen sairausloma-aika. Kiitoksia. Kiitos. Antaisin vielä puheenvuoron komission edustajalle Armindo Silvalle. Thank you, Madam Chair. Um, all the now... Kiitoksia puheenjohtaja. Aion nyt vastaa ensin eh, edustaja Mannin eh, kysymykseen kuinka vakavissa me olemme työmarkkinaosapuolten kuulemisen suhteen. Me listasimme vaihtoehdot tiedonannossamme, jos työmarkkinaosapuolten järkevä enemmistö kummaltakin puolelta kannattavat yhtä optiota, niin silloin ei tarvitse laisinkaan epäillä, etteikö komissio ottaisi tätä vaihtoehtoa omaksi ehdotuksekseen. On vain niin vaikea löytää yhteisymmärrystä osapuolten välillä. Meidän tarkoituksenamme on löytää jonkinlainen kultainen keskitie. Meidän täytyy myöskin pohtia määräysten selkeyttä ja mahdollisuutta toteuttaa niitä, mutta nyt olemme tilanteessa, jossa suurimmassa osassa mm, työmarkkinaosapuolet ovat hyvin eri mieltä asioista. Kuitenkin me olemme vielä tässä, mm, tässä konsultaatiovaiheessa ja tähän kuuluu myös vaikutusten arviointi ja vielä ei ole mitään vaikutusten arviointia julkaistu. Komissio on julkaissut tutkimuksen tulokset, tutkimus, jonka teki ulkoinen konsultti. Vaikutusten arviointi on vielä tehtävä ja se julkaistaan vaiheessa, jossa komissio ehdottaa ehdottaa lainsäädäntö, tekee lainsäädäntöehdotuksensa rikkomuksista sitten, koska on selvää, että direktiivi ei uudisteta. Komissio alkoi ryhtyä rikkomusmenettelyyn jäsenvaltioita kohtaan, jotka todella selkeästi rikkovat sääntöjä. Meillä on 34 rikkomismenettelyä auki usean jäsenvaltioita kohtaan kaikissa e, e, eri vaiheissa ja eräässä tapauksessa tuomioistuin on jopa tehnyt jo päätöksensä. Tämä on sosiaalialalla se säädös, johon liittyy eniten avoimia rikkomusmenettelyjä. Joissain tapauksissa jäsenvaltiot ovat muuttaneet lainsäädäntöä eikä ollut tarve mennä tuomioistuimen eteen, koska ne muuttivat lainsäädäntöä tässä välin. Esimerkiksi nuorten lääkärien työaika. Oli sellaisia tapauksia, joissa nuorten lääkärien piti työskennellä yli 80 tuntia viikossa, ja tämä prosessi muutettiin ja kansallista lainsäädäntöä muutettiin rikkomismenettelyjen pohjalta, mutta olemme siis erittäin aktiivisia tälläkin saralla. Herra Hughesin esittämä kysymys on tietenkin vaikea. Komissio ei voi testata tuomioistuinta. Komissio, kun se on vakuuttunut siitä, että jäsenvaltio rikkoo peruskirjaa, niin se aloittaa rikkomusmenettelyn tuomioistuimen edessä direktiivin 22 artiklan mukaiset optautit ovat mahdollisia. Täytyy katsoa vain, ovatko nämä optautit äh, artiklan 31 mukaisia. Ja sitten äh, komissio täytyisi aloittaa rikkomismenettely tämän mm, pöytäkirjan pohjalta eikä direktiivin pohjalta. Kiitokset tästä ensimmäisestä keskustelusta tämän vaalikauden aikana ja tietysti työ alkaa nyt näyttää aikakin vaikealta ja toivotan nyt mahdollisimman suurta menestystä teille työmarkkinaosapuolelle tulevien kuukausien aikana. Toivon mukaan päästään sopimukseen näissä olosuhteissa. Ja voitte ainakin olla varmoja siitä, että parlamentin jäsenet täällä käyvät tähän samaan työhön käsiksi. Tämä kohta esityslistassa on nyt käsitelty ja palaamme sitten esityslistaan kohtaan kahdeksan, joka on Pronsiasti Rossan mietintö yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden tulevaisuudesta. Herra Rossa, teillä on puheenvuoro. Uh, thank you very much. Um, the rapid clearance. Kiitoksia oikein paljon. Täältä ihmisiä häviää, kun tuhka tuuleen niin ilmeisesti kiire kentälle. Yes, well, thank you. Um... Niin, paljon kiitoksia toteaisin, että tämä teksti liittyy yleishyödyllisten palvelujen, sosiaalisten palveluiden tulevaisuuteen. Ja meidän täytyy pohtia sitä, että millä tavalla nämä palvelut kehittyvät jatkossa. Mutta tässä täytyy ottaa huomioon nykyiset sopimukset ja toissijaisuusperiaatteen noudattaminen, eli jäsenvaltioiden tehtävä määritellä nämä yleishyödylliset palvelut ja siihen liittyen taas nämä sosiaaliset palvelut. Kun katsotaan näiden palveluiden tulevaisuuteen, niin meidän täytyy tietenkin ottaa huomioon palvelun tarjoajien ja käyttäjien toivomukset ja huolenaiheet. Olen aika laajalla rintamalla keskustellut näistä asioista asianasioisten kanssa, kun valmistelin tätä tekstiä. Joten Kyse on siitä, että yhtäältä tunnustamme sen, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ne ovat yleishyödyllisiä palveluja, jotka ovat kansallisella tasolla tarjolla ja ja että tuomioistuimen tulkinnan mukaan nämä ovat osittain taloudellisia, mutta myöskin ei-taloudellisia palveluja. Eli tässä on tämä ero tai rajanveto juuri taloudellisten ja ei-taloudellisten palveluiden välillä. Jäsenvaltiot tarjoavat näitä palveluja eri tavalla, mutta on tietenkin selvää, että nämä palvelut pitää määritellä huomioiden kuitenkin perustamissopimukset, koska he ovat tähän sitoutuneet liittyessään unionin jäseniksi, joten kyse on hyvin monimutkikaasta aiheesta. Mutta kun katsotaan uutta tilannetta, jonka määrittelen tekstissäni, eli tämä vallitseva talouskriisi, pankkikriisi, se vaikeuttaa palveluiden tarjoamista ja rahoittamista, niin lisäksi meidän täytyy huomioida sekin muutos, joka on syntynyt Lissabonin sopimuksen voimanastumisen myötä, eli artikla 14 määrittelee tarkemmin jäsenvaltioiden velvollisuudet, mutta lisäksi myöskin pöytäkirja 26. Valitettavasti tilanne nyt on sellainen, että Parlamentti, komissio ja neuvosto ovat sopineet siitä, että meidän pitäisi saada sisämarkkinat valmiiksi ja näin olemme aloittaneet keskustelut julkisista hankinnoista ja valtion tuista. Joten kun puhumme yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista, niin parlamentin pitäisi tarttua tähän mahdollisuuteen ja ehkäpä pyrkiä korjaamaan sellaisia ongelmia, joita on syntynyt ruohonjuuritasolla palveluita tarjottaessa ja rahoitettaessa huomioiden nykyinen, nykyiset sopimukset. Tältä pohjalta olen lähtenyt laatimaan tekstiä. Tästä löytyy 37 artiklakohtaa ja, ja vain neljä johdatosan kappaletta, mutta tähän on tehty lähes 300 tarkistusta, joten tulee olemaan melkoinen temppu, jos niistä saa aikaiseksi lukemiskelpoisen ja toimivan tekstin. On tietenkin selvää, että me voi tarjota kaikkea. Me emme halua, että tämä näyttää vain paperilla hienolta, mutta ei käytännössä pidä sisällään yhtään mitään. Se olisi vain ajan haaskausta. Meidän pitää kuitenkin saada myöskin lihaa luiden ympärille. Ja nämä poistotoiveet, niitä en voi hyväksyä. Kaikki kohdat tekstissä ovat jostain syystä siellä, ne kuvastavat todellisuutta. Jotkut poistopyynnöt johtavat siihen, että tosi seikkoja poistetaan. Ne eivät välttämättä ole mitään poliittisluonteisia lausumia. Olen toki valmis neuvottelemaan kollegoiden kanssa näistä huolenaiheista, miksi näitä tiettyjä kohtia halutaan poistaa. Ja ehkäpä keskusteluiden kautta nämä asiat saadaan kuntoon. Mutta kuten sanottu, en ole yrittänyt tuputtaa kenellekään omaa näkemystäni, vaan kyse on siitä, että me saamme aikaiseksi puitedirektiivin tai asetuksen, joka huomioi artiklan 14. En ehdota mitään eurooppalaista lainsäädäntöä yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin liittyen tai yleistä etoa koskeviin palveluihin, vaan pyrin toimien toimimaan siten, että katson, mitkä ovat ne ongelmalliset toiminnan alueet ja millä tavalla me voisimme eurooppalaisen toiminnan kautta ratkaista ongelmat varmistaen, että palvelut ovat laadukkaampia ja että ne ovat myöskin saatavissa. Ja samalla varmistaen, että palveluiden tarjoajillakin töitä vielä riittää. Eli tästä olen lähtenyt liikkeelle. Konsensusta tietenkin halutaan saada aikaiseksi, mutta todellisesta sisällöstä. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy siihen, että täällä pyydetään myöskin tekstin lisäyksiä. Tarkistuksia on siis jätetty 285, enkä nyt lähde käsittelemään yksittäisiä tarkistuksia, mutta toivon, että tulevien viikkojen aikana minulle tarjoutuu mahdollisuus keskustella kollegoiden kanssa mahdollisista kompromissitarkistuksista. Täällä on ehdotettu jotain lisäyksiä, jotka voin hyväksyä, tarkistuksia, jotka muuttavat äh, sanamuotoa, nekin voisin hyväksyä. Mutta jotkut ehdotukset ovat jopa muotoilulta parempia kuin mitä itse olen saanut paperille kirjattua, joten voin ne hyväksyä. Mutta tietyiltä kollegoilta pitäisi vielä saada selvitystä näihin tarkistusten perimmäisiin ajatuksiin. Täällä pyydetään muun muassa että poistetaan kohta, jossa viitataan yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin ja pk-yrityksiin, mutta tämä ei ole minun ajatukseni, mikä tässä tekstissä on, vaan Business Europein ehdotus. Ne ovat asioita, jotka olen huomioinut tässä tekstissä, mutta nyt joku pyytää, että tämä poistettaisiin, mutta minun on keskusteltava tarkistuksen laatijan kanssa, miksi näin toivotaan. Ehkäpä he tulkitsevat asiaa eri tavalla kuin minä, mutta en tiedä. Täytyy keskustella heidän kanssaan kahden kesken. Tämä vain yhtenä esimerkkinä näistä lisäysehdotuksista. Ja on tässä olemassa ter- tarkistuksia, jotka periaatteellisesti ovat ihan ok, mutta sanamuoto ei minua miellytä, mutta näistäkin asioista voimme sitten keskustella kahden kesken. seikka, johon liittyen on esitetty lukuisia tarkistuksia, jopa, eniten jopa poistopyyntöjä, liittyy tähän korkean tason asianosaisten työryhmän perustamiseen. Kollega Bastos, kiitokset teidän ehdotuksesta ne vaihtoehtoisen ratkaisumallin löytämiseksi, eli tällaisen valvontakeskuksen perustamisesta. Minulle on yksilysti mikä nimi tälle lapselle annetaan, puhuvan tästä task forceista, koska tämä on mielestäni tällainen dynaaminen toiminta, mutta valvontaviranomainen tai seurantakeskus ei kuvasta, mistä on kyse. Mutta kyse on siitä, että miten me pääsemme nyt eteenpäin konkreettisella tasolla, jotta tuloksia saadaan aikaiseksi, joista kansalaiset voisivat hyötyä. Komissiohan on ehdottanut että asiaan voisi hoitaa sosiaalisen suojelun komitea. Mielestäni aamupäivän puheenjohtajan ilmoitus, joka kulme SPCn edustajalta ja puheenjohtajalta, että näin ei ratkaisuja saada aikaiseksi. SPCn puheenjohtaja sanoi, että se on neuvoa antava elin. Se edus, siellä ovat edustettuna jäsenvaltiot ja komissio, ja kyse ei ole mistään poliittisluonteisesta elimestä. Se, että onko kyse seurantakeskuksesta vai korkean tason työryhmästä, se on ihan yksi lysti kohan, kunhan kyse on tehokkaasti toimivasta ryhmästä, joka voi saada todellisia muutoksia aikaiseksi. Sosiaalisen suojelun komitea, niin kuin useammassa kohdassa tekstissä sanon, niin ei ole kykenevä hoitamaan näitä asioita. Toki se voi kantaa kert- kortensa kekoon, Ja onhan se tehnyt tietenkin tällä saralla erittäin tärkeää työtä, mutta sen tehtävää on toisenlainen kuin mitä minä toivoisin tehtävän. Tämän verran alustuksena näistä tarkistuksista. Ja minä todellakin toivon, että viikon puolentoista päästään voin esitellä teille kompromisseja ja katsoa sitten, mitä olette näistä mieltä. Ja tietenkin voi keskustella varjoesittelyiden kanssa kahden kesken näistä tarkistuksista tai jopa niiden edustajien kanssa, jotka ovat tarkistuksia jättäneet. Voidaan keskustella näistä tarkistuksista sitten keskenämme neljä, viisi viikkoa tässä vielä ehkä vierähtää ennen kuin sitten tai oikeastaan kuusi viikkoa, kunnes äänestys toimitetaan, mutta neljä-viisi viikkoa meillä on aikaa katsoa, mitä me voisimme saada yksiin kansiin. Kiitoksia. Kiitokset Rova Delli ja sitten Rova Bastos. Kiitos Rova puheenjohtaja, arvoisa esittelijä. Kiitokset tästä työstä. On totta, että tämä ei kenties ole äh, valtavan kiinnostava, mutta kuitenkin äh, asialla voi olla valtavia seurauksia meidän täytyy siis ollakin hyvin herkkiä tällä teknisellä, mutta myöskin poliittisella alalla. Yleisyydelliset sosiaalipalvelut ovat hyvin moninaisia luonteeltaan ja niiden toteuttavat ovat myöskin moninaisia ja niillä voi olla valtavia vaikutuksia ja mielestäni käyttäjille annetut palvelut voisivat vielä parantua Euroopassa. Meidän velvollisuutenne on luoda todella vahva teksti ja komissiota täytyy kehottaa tekemään enemmän ehdotuksia. Meidän täytyy osoittaa, että olemme vahvoja ja valmiita edistämään tätä asiaa. Maaliskuussa komissio kertoi, että se on kuullut tämän viestin jo, koska sosiaalisten palveluiden tulevaisuus todella menee näiden avainperiaatteiden kautta ja että ne täytyy pyrkiä kompromissiin, olipa kysymys sitten selvittämisestä, suhteellisuudesta tai eriyttämisestä tai yksinkertaistamisesta toivon mukaan tarkistusehdotukseni, joita pitää itse rakentavia, tulevat hyväksytyksiä. ja haluaisin kiinnittää huomionne tarkistuksen 109 jossa ehdotetaan sosiaalisen innovaatioon innovaatioon äh, äh, säätiötä 169 äh, tarkistusta myöskin, että tuossa 40, 246 tarkistuksia. Näitä kolmea tarkistusta erityisesti haluan teille korostaa ja odotan, että pääsemme hyvään kompromissiin. Vastus ja sitten Haakin. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, começo por agradecer ao Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tukea esittelijä Francesca Rossaa hänen työstään, jota hän on tässä tehnyt. Tässä on kyse työstä, joka ei todellakaan ole helppoa. Tämä aihe ei ole mitenkään helppoa, erityisesti tämänhetkisessä sosiaalisessa, taloudellisessa ja rahoituksellisessa puitteissa. Tämä on työtä, jota parlamentti on seurannut jo vuodesta 2007 esimerkiksi Ferreiran mietinnön kautta. Ja se tosi seikka, että meillä on yhä enemmän asiakirjoja tästä aiheesta ja että nämä asiakirjat ovat aina pidempiä johtavat siihen, että minäkin jouduin lukemaan 36 kappaletta ja että yli 200 tarkistusta jätettiin. Tämä osoittaa, että tämä aihe on hyvin ajankohtainen, mutta myös kiistanalainen. En nyt halua toistaa sitä, mitä täällä on jo sanottu, ja siksi haluan puhua ihan selkeästi. Tämä on aihe, joka yksinkertaisesti johtaa siihen, että meillä on ideologisia ja poliittisia jakolinjoja, ja nämä jakolinjat näkyvät aivan selvästi näissä jätetyissä tarkistuksissa. Varjoesittelijänä EPP-ryhmästä ihan selvästi näin mitä tarkoituksia esittelijällä on. Ja hänen tarkoituksensa ei ole tehdä tästä ideologista kiistakapulaa, mutta jos tässä kuitenkin haluaa hyväksyä tarkistuksia, joilla poistetaan osia tekstistä, jos ei ole valmis käymään täysin avoimia neuvotteluja ja jos ei todellakaan ole valmis unohtamaan ennakkoluuloja, niin sitten emme onnistu poistamaan kaikkia mielipideeroja. Minä itse ja jotkut EPP-ryhmän kollegat ovat jättäneet tarkistuksia, joilla poistetaan tekstikohtia. Emme halunneet juoda jakolinjoja, vaan enemminkin kompromisseja. Ja siksi minulle olisi tärkeää, jos me kahden kesken voisimme tavata ja uudelleen tarkastella näitä tarkistuksia, koska me emme halua välttää sitä, mitä esittelijä haluaa saavuttaa. Meille on tärkeää se, että Euroopan parlamentissa ei synny ideologisia erimielisyyksiä, koska tämä aihe on kaikkien ihmisten sosiaalisen ja taloudellisen edun mukaista erittäin merkittävässä historian vaiheessa ja siksi on tärkeää, että me vahvistamme mm, yhteenkuuluvuutta. Siksi olen jättänyt tarkistuksia ja siksi minun tarkistukseni tarkoitus on ihan selkeästi osoittaa, että tämä on jäsenvaltioiden eh, toimivaltuuksien alainen kysymys. Tässä on erittäin tärkeää, että päätös tehdään lähellä kansalaista ja siksi näiden sosiaalisten, yleisöllisten sosiaalipalvelujen on oltava eh, tulevaisuudessakin käytössä niin oltava tehokas väline ja siksi tälle välineelle on annettava riittävät rahoitusvälineet. Meille on myös tärkeää se, että nämä palvelut tarjotaan kansalaista lähellä. Nämä olivat meidän tavoitteitamme ja näitä tavoitteita olemme jo pitkään ajaneet. Ja siksi nämä palvelut ovat erittäin merkittäviä, ne ovat perustavanlaatuisia ja siksi näitä palveluja täytyy käsitellä erittäin varovasti. Tämä ei nyt eh, ole ehkä se hetki, jolloin meidän tulisi pohtia, miten me Euroopassa määrittelemme tai syventäisimme näiden eh, palvelujen määritelmää, mutta haluaisin silti nostaa esiin, että meille on tärkeää myös sisämarkkinoiden toimivuutta ajatellen että erotetaan yleishyödylliset palvelut yleishyödyllisistä taloudellisista palveluista ja siksi aiomme jättää tarkistuksia. Meille on tärkeää, että nämä palvelut määritellään, mutta on samanaikaisesti varmistettava, että kansalliset ja paikallisviranomaiset ovat vastuussa. Sitten katson tätä seurantakeskusta. Tämä esitettiin vaihtoehtona korkean tason työryhmälle. Luulisin, että tällainen seurantakeskus on suurin piirtein sama asia kuin mitä komissio halusi aluksi silloin, kun tästä jo kerran neuvoteltiin. Tämä oli sitten seuraava askel tämän mietinnön jälkeen. On erittäin tärkeää, että yleishyödyllisten palvelujen toimivuutta seurataan Euroopan unionissa. Sen on tapahduttava äh, paikallisen alueviranomaisten tasolla. Ja täällä Euroopan parlamentissa me tarvitsemme tietoja myös hyvistä käytänteistä. Niitä pitää pystyä vertailemaan keskenään niin, että kehitys äh, on järkikeen pohjautuvaa eh, ja siksi tällainen ehdotus seurantakeskuksesta. Eh, päätän nyt puheenvuoroni, mutta haluaisin sanoa esittelijälle Proinsaste Rossalle, että olen valmis tällä valiokunnassa tai kahdenvälisesti keskustelemaan hänen kanssaan näistä ehdotuksista ja pyytäisin, että esittelijä ei nyt eh, vain ajattele, että tällaisia tarkistuksia, joilla poistetaan tekstiä, ei voida hyväksyä. Kiitoksia, että sain vähän aikaa puhua. Haken ja Blinkevitsute. Thank you. Uh, apologies. Kiitos ja pahoittelut siitä, että varjo esittelemme ei päässyt tänään, mutta hän pyysi kommentoimaan minua hänen puolestaan tätä asiaa. Ihan yleinen kommentti olisi varmasti se, että nämä 225 tarkistusta ovat varmasti hyvin tärkeitä ja tässä on paljon kiinnostusta tähän asiaan, mutta siellä on myöskin tehty poliittisia kiinnostuksen kohteita ja koska minä tunnen esittelijän, niin minä luotan siihen, että hän pystyy löytämään sieltä varmasti hyvän sovun, jos sellainen voidaan löytää. Pari kommenttia siis tässä varjoesittelijältä ja hän sitä mieltä, että kaikki ovat samalla, että sitä tarvitaan selvennystä, sääntöihin, mutta äh, tässä on erilaisia näkemyksiä, kuinka se täytyisi toteuttaa. Ja hän on sitä mieltä, että tavoitteena on sovittaa yhteen läheisyysperiaate toisaalta äh, vastuuseen, että äh, EUlla ja, joka EUlla ja jäsenvaltiolla on. Ja meidän pitäisi päästä eroon jakolinjoista, jotta todella löydettäisiin pragmaattisia kompromisseja. Ja, ja kaikki yksi tärkeimmistä asioista on se, että ensimmäisessä kohdassa kompromissi voidaan löytää löytää aika helpostikin ja myöskin määritelmä ja yleishyödyllinen luonne ja paikallisen viranomaisten niin poispäin on ihan ok. Sitten pari kohtaa varmasti vaativat enemmän huomiota, seitsemän kohta muun muassa ja voittojen maksimointi suhteessa toisaalta suhteessa näihin palveluihin sitten kohdassa kahdeksan. Kaikki varmasti ovat samaa mieltä selvennystä tarvitaan. Hän haluaisi, että kompromissi löydettäisiin ja usko, että niin tehdäänkin. Ja sitten sama koskee myöskin kohtaa 10. 11 on ongelmallisempi. Toiset puoltavat EU-budjetin laajentamista, toiset taas vastustavat. Ja samantyyppinen jakolinja on myöskin kohdassa 13. Hän uskoo, että kompromissi päästään kohtaan 16 eurooppalaisesta statuudesta, kun tästä aiheesta on jo tehty kirjallinen julkilausuma. Sitten 17 kohta ja varjoesittelijän mielestä kysymys on siis julkisista halkinnoista ja valtion tuista ja niin poispäin. Ja tässä on otettava huomioon uudet komission tiedonannot ja on mietittävä kynnysten nostamista, mutta myöskin julkisten hankintojen sääntöjä. Ne on otettava huomioon viimeisimmän EUn julkisten hankintojen sääntöjen uudistamisen jälkeen. Ja sitten hän uskoo, että sinne pystytään löytämään eri kriteerit toisaalta taloudellisten ja ei-taloudellisten palveluiden välillä. Tämä on kaikkein tärkein seikka ja tärkeää on myöskin se, että annetaan korkeatasoisia palveluita. Ja lopuksi vielä hän uskoo, että voidaan päästä sopuun tästä task forcesta tai mikä se nyt sitten onkaan tämä työryhmä sen mandaatista ja tavoitteista sekä myöskin siitä, ketkä ovat sen jäseniä. Ja lopuksi, ihan lopuksi hän kaiken kaikkiaan uskoo, että on mahdollista parantaa vielä tarkistuksia, jo, tar- tätä asiaa tarkistuksella on Hän toivoo, että voitaisiin vielä pyrkiä pyrkiä löytämään kompromisseja. Blinkevičiūtė. Pone pirmininkė, iš tiesų aš noriu uh, padėkoti pranešėjai. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää edustaja De Rossaa tästä hänen tekemästään erittäin tärkeästä työstä ja toivotan hänelle onnea kompromissien etsinnässä. Toivottavasti teksti voidaan hyväksyä. Toteaisin omin tarkistuksiin liittyen, niin tarkoituksena on korjata tai korvata tiettyjä määräyksiä. Minä en halua lähteä rajaamaan näitä palveluiden määriä. Mitä tulee taloudellisiin ja ei-taloudellisiin sosiaalisiin palveluihin ja Euroopan unionin lainsäädäntö, niin voidaan sanoa, että oikeuskäytäntö ei riitä oikeusvarmuuden takaamiseksi ja palveluiden sääntelyn varmistamiseksi. Olen jättänyt myöskin tarkistuksen, joka liittyy sosiaalisten palveluiden luonteeseen. Täällä sanotaan, että nämä ovat eri erityislaatuisia, koska ne ovat kohdistettuna henkilöihin, joilla on erityisiä tarpeita, mutta meidän täytyy muistaa, että palvelujen tarjoajat ovat yhtä lailla erityisiä. Ne ovat yleensä vapaaehtoisjärjestöjä, hyvän toimijoita, jopa yksittäisiä kansalaisia. Ja näiden palveluntarjoajien erityispiirre liittyy juuri siihen seikkaan, että he eivät toimi markkinavoimien määrästön mukaisesti. Tarkoituksena oli tuottaa taloudellista hyötyä. Ja nyt kyse on siitä, että millä tavalla me voimme varmistaa palveluiden tarjoamisen jatkon. Ja lopuksi korostettakoon, että henkilöt, jotka työskentelevät sosiaalialalla ja sosiaalisten palveluiden tarjoamisen alalla, niin heille pitäisi antaa riittävästi tukea, sillä meidän täytyy parantaa alan liittyvää kunnioitusta ja työoloja, sillä me tiedämme, että palveluiden tarve kasvaa jatkossa demograafisesta muutoksesta johtuen, ja minä todellakin toivon, että esittelijä saa aikaiseksi menestyksekkään lopputuloksen. Tämä on melkoinen työmaa, joka hänellä on edessään. Kiitoksia. Thank you very much. Um, well, uh... Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Haluaisin erityisesti kaikille vakuuttaa, että olen enemmän kuin innokus saamaan aikaan yhteisymmärryksen. Haluaisin saada laajan tuen tälle mietinnölle, mutta kuten sanoin aluksi, on eri tapoja saada aikaan laaja yhteisymmärrys. Yksi eh, on se, että sisällöstä ei jää mitään jäljelle. Perustuen siihen, mitä tänään kuuluin, niin näin ei tule käymään, mutta halusin sanoa heti aluksi, että meidän täytyy, tämän valiokunnan täytyy luoda mietintö, jos jotta on hyötyä niille, jotka käyttävät näitä palveluja ja tarjoavat näitä palveluja, jotka ovat jäsenvaltioissa ja jota komissio voi käyttää osallistu tähän keskusteluun. Tämä on oma mietintö eikä lainsäädännöllinen mietintö, mutta toivottavasti se tulee kuitenkin vaikuttamaan siihen, miten nämä palvelut kehittyvät. keskustelun päättäminen ei ole tapa, ei ole minun tapani toimia. Minä pidän keskustelumisesta, mutta aina tapa, jolla voimme päästä yhteisymmärrykseen poliittisten ryhmien kesken täällä valiokunnassa ja koko parlamentissa on keskustelu. Ja siksi halusin jo aikaisessa vaiheessa eh, esitellä tällaisia kompromissiehdotuksia ehdotuksia, kompromissitarkistusluonnoksia, joita ihmiset voivat tarkastella ja voimme katsoa, miten voimme edetä. Paljon enempää en tähän voikaan lisätä tässä vaiheessa, paitsi että olen tyytyväinen vastauksiin. En halua tästä vaikutelmaa eh, sitä kautta, mitä sanoin aluksi, että tämä mietintöluonnos, jonka olen valmistellut, ei ole sellainen, että sitä ei voitaisi hyväksyä. Tietenkin se on, se on tämän valiokunnan jäsenten yhteistyö, ja tämän valiokunnan jäsenten yhteistyö voi tuottaa tulosta. tämän päivän ja sen päivän välillä, jolloin äänestämme tästä valiokunnassa. Kiitoksia. Kiitos. Teillä on reilu kuukausi aikaa neuvotella näitä sieviä kompromisseja. 24. päivä toukokuuta keskustelemme sitten tästä ja äänestäisimme 25. päivä. Sitten siirrymme herra Kosan mietintöön. Kyse on vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010-2020 kysymys on mietintöluonnoksesta ja teillä on puheenvuoro. Köszönöm szépen a szót. Kedves elnökasszony, kedves kollégák! Kiitos puheenvuorosta, arvo puheenjohtaja, rakkaat kollegat. Tämä on hyvin tärkeä hetki minulle sen takia juuri, koska minullakin on tietty vamma. Ja aion esitellä nyt teille mietinnön, joka liittyy vammaisiin henkilöihin. Ja haluaisinkin vielä kerran kiittää teitä kaikkia tuestanne, jota olen saanut, ja kaikista niistä vahvistuksista, jotka ovat minua työssäni rohkaisseet, kun olen mietintöäni laatinut. Ja nyt haluaisin esitellä sen teille parilla lauseella. Minulle ähm, on hyvin tärkeä periaate, äh, että päästäisiin kestävään yhteiskuntaan, jossa olisi humanistinen lähestymistapa asioihin. Jäsenvaltioiden pitäisi ei pelkästään vain ratifioida YK vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus ja sen lisäpöytäkirjat, vaan myöskin niiden pitäisi ähm, niiden pitäisi myöskin ähm, äh, laittaa täytäntöön tämä eurooppalainen vammaisstrategia sekä myöskin toteuttaa 2020 strategian puitteissa ja myöskin kansallisella tasolla. Jos ajatellaan rakennerahastoja, niin tämä on otettava myöskin huomioon ja toisekseen myöskin kyse on koko tästä paketista, jonka kautta pyritään poistamaan esteet, siis tästä ähm, saavutettavuusasiakirjasta ja ähm, otettava huomioon vammaisten tilanne äh, myöskin äh, julkisissa hankinnoissa. Nyt haluan korostaa vielä joitakin äh, pulmallisia kohtia. Tämän strategian pitäisi siis olla sopusoinnussa ja nyt tässä mietinnössä pyritään seuraamaan tätä eurooppalaista vammaisstrategian rakennetta. Ensimmäinen huolen aihe liittyy liittyy vammaisten henkilöiden integrointiin, on luotava ja on myöskin kunnioitettava vammaisten henkilöitä sitten oikeuksia. Euroopassa on noin 80 miljoonaa vammaista ja heidän työllisyystilannettaan on parannettava, on myöskin poistettava syrjintä näitä vammaisia kohtaan ja on hyvin tärkeää myöskin, että heillä on parempi mahdollisuus saada tietoa ja osallistua viestintään. Meillä on tilastoja, ähm, äh, ja jotta paremmin saataisiin vielä tietoja kerättyä, on myöskin taattava tasaveroiset mahdollisuudet ja ennakoitava jo väestön muutoksia. Tällä tavalla voitaisiin vahvistaa äh, tätä saavutettavuutta. Ja mitä tämä saavutettavuus tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että äh, myöskin, ähm, että myöskin iäkäät että ihmiset voisivat päästä saavutettavuuden piiriin ja tarvitaan myöskin innovaatioita vammaisten auttamiseksi ja ihan vihoviimeiseksi on vielä pyrittävä myöskin taistelemaan köyhyyttä vastaan ja parantamaan vammaisten tilannetta, koska hyvin usein vammaiset ovat myöskin köyhiä. Ja haluaisin tähdentää sitä, että Euroopan parlamentti on jo äh, monasti äh, puhunut vammaisten puolesta. Monia päätöslauselmia on hyväksytty. Päätöslauselmat ovat pyrkineet vahvistamaan äh, tätä, äh, vahvistaa tätä minun mietintöäni ja ovat olleet hyvin hyödyllisiä minulle. Mutta tässä mietinnössä aion olla vieläkin päättäväisempi, kun pyydän vielä selkeämpiä toimia Olen erässä kansalaisjärjestössä sen johdossa mukana ja olen hyvin paljon kansalaisjärjestöjen osallistuneen puolella ja maaliskuussa minulla olikin kansalaisjärjestöjen kanssa hyvin tiiviitä kontakteja ja saan kaiken kaikkiaan paljon palautetta näiltä kansalaisjärjestöiltä niin, että olen hyvin iloinen näistä hyvistä suhteista, joita minulla näihin ähm, kansalaisjärjestöihin on ja samoin myöskin varjoesittelyihin on, koska he ovat samaa mieltä siitä, että näiden kansalaisjärjestöjen näkemykset otettaisiin mukaan tähän, koska uskon, että näillä näkemyksillä voidaan vielä parantaa tätä tekstiä ja olen tietoinen tietysti siitä, että kesäkuun loppuun mennessä tämä mietintö pyritään muuttamaan entistä paremmaksi, jotta kaikki ryhmät voisivat olla siihen tyytyväisiä ja että myöskin sitä kautta voitaisiin loppujen lopuksi parantaa vammaisten henkilöiden asemaa. Haluan luottaa teidän tukenne ja kiitokset kaikille. Kiitos Blinkivitsute. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš esu paskirta socialdemokratų frakcijos šešėlinė Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minut on nimitetty SD-ryhmässä varjoesittelijässä esittelijäksi ja alkuun kiittäisin esittelijää erinomaisesta luonnoksesta ja myönteisestä neuvotteluasenteesta. Me olemme useampaan otteeseen voineet keskustella tästä luonnoksesta. Esittelijä korosti sitä, miksi vammaisten liikkuvuutta pitäisi lisätä. Hän viittasi siihen, että olemassa olevat esteet pitäisi poistaa. Meidän täytyy todellakin toteuttaa eurooppalainen vammaistrategia myöskin kansallisella tasolla. Ja haluaisin ottaa esille seuraavat seikat keskeisemmät integraatioon liittyvät ongelmat liittyvät korkeaan työttömyysasteeseen vammaisten keskuudessa. Ja yhtenä syynä on se, että vammaisilla ei ole valmiuksia osallistua työmarkkinatoimintaan. Syynä tähän on kouluttautumismahdollisuuksien puuttuminen, koska opinto-ohjelmissa ei huomioida vammaisten tarpeita ja koulutkaan eivät kykene vastaamaan vammaisten lasten mukana tuomiin haasteisiin. Eli tässä on yksi keskeisimmistä ongelmista sille, miksi syrjäytyminen on lähes jokapäiväistä elämää vammaisten keskuudessa. Meidän täytyy katsoa juuri työmarkkinoihin liittyvää tilannetta. Kaipaamme aktiivista työmarkkinapolitiikkaa ja meidän täytyy luoda sellainen järjestelmä, joka rohkaisisi vammaisia työskentelemään ja työnantajilla pitäisi olla mahdollisuus luoda työpaikkoja myöskin vammaisille. Eli meidän täytyy muuttaa lainsäädäntöpohjaa joka on tällä hetkellä vielä osittain syrjivä sisällöltään. Saan kiinnittää huomioon myöskin siihen seikkaan, että tähän päivään mennessä meillä ei ole olemassa vielä vammaisasiamies taho olemassa, koska sellainen taho voisi ajaa juuri vammaisten henkilöiden asioita. Meidän tulisi vaatia jäsenvaltioita huomioimaan vammaisten tarpeet ei ainoastaan fyysisinä ongelmana, vaan myöskin sosiaalisena ongelmana, joka liittyy tähän vammaisuuteen. Henkilöt, joilla on sama vamma, niin tämä vamman aste voi olla erilainen ja tarpeet voivat olla erilaiset, kuten myöskin mahdollisuudet. Joku voi asua maaseudulla, eikä hänellä ole mahdollisuutta nauttia kaikista mahdollisista sosiaalipalveluista, että tällä tavalla hän syrjäytyy yhteiskunnasta. Meidän tulisi tukea myöskin sellaisia perheitä, joissa on vammaisia lapsia. Meidän meidän pitäisi pyrkiä löytämään laaja-alainen hoitojärjestelmä. Se edellyttää rakennerahaston käyttöönottoa ja jäsenvaltioiden panostusta uudenlaisen sosiaalisen infrastruktuurin aikaan saamista. Sitä kautta voidaan taata tietynlaiset sosiaaliturvan liittyvät toimet ja mahdollistaa tai parantaa sosiaalityöntekijöiden paremmat työolot. Erittäin tärkeää on varmistaa, että terveydenhuoltojärjestelmä on toimi, toimiva. Yhtä tärkeää on kunnioittaa vammaisten vapauksia ja oikeuksia. Mutta saanen kiinnittää teidän huomenna yhteen ongelmaan. Euroopan unionin jäsenvaltioiden harjoittama integraatio politiikka ei ole johdonmukaista. Me yritämme ratkaista monia ongelmia, mutta integraatioprosessi on hyvin hilja, hidas. Me emme etsi syrjäytymisen ongelmia tai syitä, vaan me pyrimme vain vaikuttamaan tilanteeseen. Meidän tulee ensi alkuun päästä eroon näistä esteistä, jotka ovat olemassa. Ja näin voisimme todellakin puuttua työttömyyteen, syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Ja lopuksi vielä seuraavanlainen esimerkki, joka liittyy sokeiden yhdistykseen. Brysselistä löytyy Mini-Eurooppa-keskus ja sokeat ovat riippuvaisia sokean kirjoituksista ja jonkin aikaa sitten vielä tässä puistossa sokeat kykenivät äh, koskettamalla tunnistamaan nämä kohteet, mutta nyt tämä ei ole enää mahdollista. Me aina vain puhumme siitä, että että vammaisilla pitäisi olla pääsy erilaisiin kohteisiin, joten miten meidän tulisi suhtautua tämän tyyppisiin tilanteisiin, kuten tämä mainitsemani esimerkki Brysselissä. Kiitoksia. Saba Ori. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen muiden joukossa paljon tehnyt työtä vammaisten kanssa – ja äh, ennen tähän mietintöön äh, rohkaisua tietysti täytyy muistaa, että meidän pitää välttää äh, sellaiset ansat, että vaaditaan liikaa asioita, jotka eivät ole realistisia. Adam Kosan mietintö mielestäni välttää nämä ansat ja, ja sellaiset yleistykset, sellaiset perinteiset ähm, reitit, ähm, joita on hyvä välttää, ja todella äh, ottaa esille olennaiset kysymykset, ihmisoikeudet, äh, syrjinnän poistaminen, ähm, ja mainitsee myöskin sellaisia äh, tärkeitä aspekteja, kuten Ähm, vammaisten henkilöiden eh, ongelmien äh, muuttaminen tulevaisuudessa investointimahdollisuuksiksi Eurooppa 22 strategian puitteissa tai äh, Euroopan äh, tulkikorja vammaistrategian puitteissa tai että kaiken kaikkiaan tästä voi tulla paljon hyötyä. Tämä on realistinen, hyödyllinen, ähm, järkevä mietintö ja haluan vain toivottaa teille rohkeutta, että tukisitte sitä. Olen todella iloinen siitä, että muiden ryhmien kanssa on voitu jo sopia tästä asiasta onnistuneella tavalla. Uskon, että voimme olla vielä ylpeitä tästä mietinnöstä. Haakin, viimeinen puhuja. Thank you. Kiitoksia ja onnittelut esittelijälle tästä mietinnöstä. Kuten tässä jo äsken sanottiin, niin kaikki tärkeimmät kysymykset on tässä katettu. Edustaja Linnon meidän varjoesittelijänä, mutta hän ei voi olla paikalla. Hän pyysi minua sanomaan muutamia asioita, mutta nyt sitä ennen halusin vielä eh, itse tehdä yhden kommentin. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä, eh, että esittelijä on nostanut tämän EU 2020 asian puitteeseen eh, ja hän käsittelee tässä tätä työ paikka paikkalippulaivahanketta ja kappaleessa yhdeksän hän vetoaa siihen, että saataisiin lisää tietoa äh, vammaiskysymyksistä ja vammaisuuteen liittyvistä palveluista. Tämä voisi olla hyvä asia, koska yksi meidän tavoitteistamme on köyhyyden vähentäminen. Ja jos henkilö on vammainen, niin silloin äh, on hyvin paljon todennäköisempää, että hän kärsii köyhyydestä kuin äh, muu väestö, ja siksi olisi hyvä ehkä yrittää saada lukuja, jotta saataisiin ihan tarkkaa tietoa siitä, äh, mikä tilanne on niillä, jotka ovat vammaisia ja elävät köyhyydessä tämän Vilipula-hankkeen puitteissa. Edustaja Linnin kommentit ovat seuraavanlaiset. Hän sanoi, että Tämä pitkään odotettu strategia on erittäin tärkeä. Se yhdistää EUn sitoumuksia, syrjinnän vastaisuutta ja palvelujen saatavuutta myös vammaisille. Kun väestö vanhenee jatkuvasti, meidän on nähtävä, että tarvitaan parhaita käytänteitä ja lainsäädäntöä ja sillä tulee olemaan me, enemmän merkitystä eikä vähemmän ajan kuluessa. On tärkeää saada tämä strategia äh, toimimaan kunnolla, jotta saadaan aikaan tasa-arvoista kohtelua kansalaisillemme. Äh, puheenjohtajavaltion päätös äh, allekirjoittaa YK julkilausuma oli hyvä asia, vaikka vieläkin 11 valtiota ei halua sitä allekirjoittaa. Näistä syistä olen erittäin iloinen komission ehdotuksesta erityisesti, kun tässä siinä mainitaan erityisesti YK yleissopimus ja 2000, 2000 tasa-arvodirektiivi. Ja sitten puhutaan mahdollisesti eurooppalaisesta asetuksesta tällä saralla, joka toivotan varovaisesti tervetulleeksi. Meidän tulisi kuitenkin tarkast- konsultoida tilannetta ennen kuin ryhdymme luomaan uutta lainsäädäntöä. Haluaisin kiittää herra Kosa myöskin työstä Euroopan parlamentin vammaisuusinterryhmässä. Ja hän pyytää, että jäsenet tarkastelevat asiakirjaa, joka on julkaistu kun he tekevät tarkistuksia. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten herra Kosa vielä. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Újba. Kiitokset. Kiitokset kaikille näistä mm, panoksista ja uskon, että tätä kautta pääsemme todella hyvin eteenpäin, kun työstämme tätä mietintöä, niin äh, meillä on pitkä lista hyviä äh, ehdotuksia tässä, joilla voimme sitä parantaa. Ja on ihan selvää, että kansalaisyhteiskunnan mukaan ottaminen ähm, ja äh, niiden toiveiden huomioon ottaminen myöskin parantaa tätä mietintöä. Ja äh, tämä tilanne on eri kuin mihin haluamme päästä. Pitää löytää äh, erilaisia teitä, jotta päästäisiin tähän tavoitteeseen, joka liittyy, liittyy tietysti myöskin tähän 2020-strategiaan. Kuten tuossa äskeiset puhujat jo sanoivat, niin yksi avainelementeistä on se, että noudatet arvostetaan, kunnioitetaan ihmisarvoa, myös vammaisten ihmisarvoa. Muutoin, jolle heitä kunnioiteta, ei voida ajatella, että he eläisivät kunnollista elämää. Ja toinen asia, joka liittyy tähän myöskin, on seuraava. Tähän mennessä ei ole riittävästi tietoja vammaisista. Ja jos ei ole näitä tietoja, niin emme pysty myöskään ryhtymään ähm, riittävän tehokkaisiin toimiin. Miten se tietää, kuinka paljon heitä on, missä olosuhteissa he elävät, mitä he tekevät, missä jäsenvaltioissa ja niin poispäin. Me tarvitsemme myöskin vertailtavia tietoja. Ja toinen hyvin tärkeä kysymys on se, jonka haluan nyt vielä tässä toistaa, on se, että väestö väestön kehitys on väijämätöntä. Tässä mietinnössä halutaan korostaa sitä oikeutta, joka on, väestöllä on saada sosiaalisia palveluita ja sosiaalisen palvelun tulee kohdistumaan suuria paineita ja tämä varmasti tuo työelämän tiettyjä vaatimuksia ja tämä vaikuttaa myöskin vammaisiin ja heidän palvelutarpeisiinsa. Meidän täytyy myöskin miettiä sitä tärkeää tavoitetta, Ähm, mitkä ovat äh, vammaisilla mahdollisuudet saada tietoa ja osallistua viestintään. Ja olen ihan varma, että tämä tuo vielä paljon keskustelua ja tästä asiasta onkin jo keskusteltu. On todella valotettava lisää ähm, erilaisia työpaikkoja ja työllisyyttä, ei pelkästään vain sitä, että vammaisilla on mahdollisuus päästä työmarkkinoille, vaan myöskin sitä, että mitä mahdollisuuksia heillä on päästä erityyppisille työmarkkinoille, koska hyvin usein vammaiset kokevat tämän vaikeaksi, jos he haluavat avoimille vapaille työmarkkinoille koulutus opetus ovat myöskin hyvin tärkeitä avainelementtejä, koska siinäkään pääsymahdollisuudet eivät ole tasaveroiset. EU-ssa ei ole välttämättä samoja palveluita vammaisille, jos he opiskelevat yliopistossa esimerkiksi on aika vaikeata sen pohjalta sitten päästä kilpailukykyisenä markkinoille. Jo aikaisemmin sanoin, että on nyt todella investoitava vammaisiin ja heidät on nähtävä investo, investointikohteena. Tällä tavalla voimme ajatella, että he ovat myöskin kilpailukykyisiä, että he voivat tehdä työtä ja hakea työpaikan ja tätä myöten sitten he voivat myöskin maksaa veroja ja he voivat sitten sijoittaa seuraavaan äh, sukupolveen. Tätä haluan tässä mietinnössäni korostaa ja ihan varmasti äh, myöskin äh, tähän tulee lausuntoja ja uskon, että niistä saadaan varmasti äh, tukea, mutta toivon, että myöskin tarkistuksissa olisi rakentavia ehdotuksia, jotta päästäisiin konsensukseen ja sopuun tässä tekstissä ja että kaikki hyvät ajatukset voitaisiin ottaa mukaan tähän tekstiin. Kiitos. Kiitokset herra Kosa tästä mietin, tähän mietintöön odotetaan siis tarkistuksia. Niitä voidaan jättää aina 27. huhtikuuta saakka kello 12 saakka. Ja sitten keskustelemme tästä uudemman kerran 24. päivä 5. Ja äh, hyväksyminen olisi 16. päivä kesäkuuta, kun olemme saaneet ensiksi ympäristö, naisten asiain ja vetomusvaliokunnan lausunnot. Tämä asia on nyt loppuun käsitelty ja menemme sitten kohtaan 20 esityslistalle ja haluaisin kiinnittää huomionne hetkeksi siihen, että muistatte varmasti, että tuo trilogi, josta kerroin alkuun, pidettiin eilen illalla ja kysymys oli herra Kastlerin mietinnöstä ja aiheenahan oli eurooppalainen ikään, aktiivisen ikääntymisen vuosi. Ja ensimmäinen trilogi siis pidettiin eilen ja siinä ei vielä päästy neuvotteluiden päätökseen, mutta kuitenkin päästiin eteenpäin aika rehellisellä tavalla monissakin kysymyksissä, ottaen huomioon se, että se, mitä täällä valiokunnassa äänestettiin, niin siinähän ajatuksena oli se, että otettaisiin äh, myöskin aktiivisen äh, ikääntymisen kulttuurin mukaan sen hyväksyy neuvostokin ja samalla äh, myöskin voimme saada mukaan nämä käsitteet moninaisuudesta ja syrjimättömyyden vahvistamisesta ja pääsimme sopuun myöskin tuosta määritelmästä ketkä ovat osallistujia ja myöskin siitä, että voitiin ottaa mukaan paitsi Euroopan taso myöskin kansallinen, paikallinen, alueellinen taso ja seuraava trilogi pidetään kolmas viidettä ja silloin vielä täytyy käsitellä kahta varsin kiperäänkin kysymystä, mutta toivon mukaan niissäkin päästään sopuun, jotta Unkarin puheenjohtajakaudella saataisiin onnistuneesti loppuun ensimmäinen käsittely. Kysymys on siis titteleistä tai otsakkeesta kenties ja myöskin tai otsakkeesta kenties tukikorjaa ja myöskin budjettikohdista. Toivon mukaan niistä sopu löytyy. Ja sitten kohta 20 esityslistalla ja kyse on lausuntoluonnoksesta. Se liittyy vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja äh, sitä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksiin. Ja tämä kuuluu siis meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin osittain. Budjettivaliokunnan esittelijä tänä vuonna on Francisca Balsani ja minun äh, esittelemäni lausunto ottaa huomioon valiokuntamme prioriteettikysymykset vuoden 12 budjetissa sillä tavalla, kun ne hyväksyttiin koordinaattoreiden kesken kokouksessa 10. maaliskuuta taannoin. Sisältö tässä lausunnossa tietysti myöskin palaa niihin äh, yleisiin puitteisiin, joihin tässä budjetissa kaiken kaikkiaan on tarkoitus pohjata EU 2020 strategia, äh, joka tietysti äh, kahdelta pääseltä tavoitteelta meitä koskettaa. Työllisyys ja köyhyyden poistaminen, toisaalta nuo kolme lipulaivahaatetta, uudet työpaikat, nuoriso ja myöskin köyhyyden torjuminen haluaisin myöskin korostaa sitä, että on hyvin tärkeää että jäsenvaltion budjetit olisivat luettavia täydentävällä tavalla Euroopan unionin budjetin lisäksi, koska jos haluamme onnistua tässä strategiassa, 2020 strategiassa, niin se on tärkeää ja me ehdotamme myöskin, että korostettaisiin sitä, kuinka tärkeää on saada innovatiivisia resursseja ja tehokkuutta siihen, kuinka sosiaali- alalla asioita rahoitetaan. Haluamme korostaa, kuten jo eilen myöskin teimme, yritysten uudelleenjärjestelyä ja myöskin sellaisia aloitteita, joita tältä osin olisi tehtävä. Ja mitä tulee sitten budjetti kohtia, onpa kysymys sitten EGRstä tai Euroopan sosiaalirahaston varoista, niin toivomme, että budjettiviranomainen tällä parlamentissa todella takaa, että näissä budjettikohdissa on riittävästi varoja ja että niitä käytetään oikealla tavalla, jotta voitaisiin toteuttaa meidän poliittiset prioriteettimme viimeisenä kohtana, joka on ikään kuin lisäys tähän meistä on tarpeen tässä uudessa poliittisessa tilanteessa, jossa tätä budjettia nyt sitten kehitetään, ottaa huomioon kumppanuus Välimeren maiden kanssa. Sehän on nyt tässä muotoutumassa ja toivoisimme, että erityisesti korostettaisiin työmarkkinaosapuolten hiukan jännitteistä tilannetta ja sitä, että Äh, nyt on lähdetty kehittämään myöskin työmarkkinaosapuolia ja että sitä kautta myöskin voitaisiin parhaassa tilanteessa jatkaa myöskin työehtosopimusneuvotteluita ja että äh, hyvä on myöskin erityisesti korostaa ammattikoulutusjärjestelmiä. Tässä lyhykäisyydessään tämä lausunto, mutta ymmärtääkseni rouvat Turnen ja Haakin haluavat käyttää puheenvuoron ja saattekin puheenvuoron ensiksi Ruva Turunen. Thanks a lot, uh, Mrs. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. On hyvin vaikea olla kannattamatta tätä ehdotusta. Se kattaa hyvin laajasti tämän valiokunnan toiveet. Se on erittäin hyvä ehdotus. Erityisesti se ensimmäisenä kohtana korostaa sitä, että tämän budjetin on tuettava EU 2020-strategia. Se on minulle tärkein tavoite. Tällä strategialla ei ole vielä minkäänlaista budjettia, sillä täytyy se olla, jos me haluamme tavoitteet saavuttaa. Toiseksi mielestäni kohta 10 Pohjois-Afrikasta on erittäin tärkeä ja on hyvä, että otamme sen esille täällä valiokunnassamme, joten todella pidän siitä. Haluaisin mahdollisesti tehdä tarkistuksen jotta voitaisiin hiukan laajentaa kohtaa kahdeksan eurooppalaisia sosiaalirahastoja, sosiaalirahastoa tar- korostaa sitä, että meidän täytyy parhaiten käyttää tätä rahastoa talouskriisin vaikutusten torjumiseksi, esimerkiksi sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseksi ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. En siis halua muuttaa sisältöä, mutta vain hiukan selittää tätä tavoitetta. Ja vielä eräs asia, en tiedä onko se tämän valiokunnan toimivaltuuksissa, äh, pohtisimme, voisimmeko lisätä tähän, että budjetti kriisien aikana olisi hyvä tarkastella uusia mm, tulonlähteitä, esimerkiksi siis omat varat ja ähm, transaktiovero niin, että voitaisiin rahoittaa tällaisia sosiaali- ja työllisyys- kysymyksiä. En tiedä, onko tämä meidän toimivaltuuksissamme. Ehkä voisimme keskustella siitä. Määräaika on kaiketi toukokuussa, joten varmasti pääsemme yhteisymmärrykseen tästä hyvästä lausunnosta. Kiitoksia. Kiitokset Rova Haakin ja sitten herra Serkas. Thank you, and again I would... Paljon kiitoksia. Olen nytkin samaa mieltä siitä, että esittelijä tärkeimmät asiat on otettu huomioon. Hyvää työtä. Pari huomiota. Kohdassa neljä todetaan, että mikäli nykyisiä resursseja ei käytetä innovaatisemmin tai tehokkaammin, jäsenvaltioiden julkisia talouksia ei voida kestävästi vakauttaa. Ymmärrän toki, mitä tässä ajetaan takaa, mutta melkoista innovointia tarvitaan tämän tuloksen varmistamiseksi, mutta kun viitataan jäsenvaltioiden julkisiin talouksiin ja näihin ongelmiin, niin minä uskon, että jäsenvaltioissa vallitsevat budjetin rajoitteet aiheuttavat ongelmia, mutta ajatuksena ihan hyvä. Mitä tulee tähän mikrorahoitus järjestely kohdassa seitsemän, se on ihan hyvä, mutta ehkäpä tässä tulisi korostaa enemmän sitä, missä määrin se voisi luoda uusia työpaikkoja olen vakuuttunut, että pienempiä yrityksiä voidaan sitä kautta perustaa. Täällä viitataan myöskin globaalisaatio- ja sopetusrahaston merkitykseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen. Tämäkin on ihan hyvä ajatus, mutta ehkäpä tätä voitaisiin vielä täydentää. Sinänsä olen kanssani samaa mieltä, mutta ehkä tätä voitaisiin vielä joltakin osin täydentää ja huomioiden käyty keskustelu edellisestä tekstistä koskien vammaisia henkilöitä ja köyhyyden äh, henkilöt, jotka voivat ajautua köyhyyteen, niin kyllä meidän täytyisi tehostaa näitä eurooppalaisia ohjelmia ja ehkäpä meidän tulisi huomioida myöskin romaanit ja muut haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät. Kiitoksia. Herra Selkos. Kiitos puheenjohtaja. En nyt tiedä, kuinka tätä asiaa käsittelisi, mutta tämä on kuitenkin tärkeä asia. Ehkäpä kun puhutaan olennaisista kysymyksistä, niin on hyvin tärkeää, että Äh, kun puhutaan rahoitusta, niin sen täytyy olla myöskin riittävää ja merkittävää ja taattua. Ja äh, haluaisin, että olisimme todella myöskin tietoisia äh, siitä, kuinka paljon varoja tämän tyyppisiin aloitteisiin voidaan antaa, kun kysymys on näin tärkeästä aloitteesta ja meidän tavoitteestamme EU-ssa. Ja täs, tämä tavoite varmasti on merkittävä ja toivon mukaan se on myöskin riittävä. Se on ainakin merkittävä. Kiitokset. Äh, no, toivon mukaan sitten esitätte tämän suuntaisen tarkistuksen. Kiitokset näistä huolen aiheesta ja toivon mukaan äh, näistä laaditte tarkistuksia ja voimme sitten näin voimme äh, yhteisen mietinnön laatua. No, joka tapauksessa tietysti on olemassa näitä rajoitteita, tiedämme kaikki, mutta toivoisin, että voitaisiin jo hiukan ennakoida keskustelua ja katsoa näitä tällaisia ähm, sovitteluita, tällaisten ainakin välikategorioiden luomista, jos kysymys on kohesiorahastoista ähm, ja rahoitusvaatimuksista Euroopan sosiaalirahastossa. Ähm, ei tietysti pidä äh, pyytää sellaista rahoitusta, joka sitten koituisi Euroopan sosiaalirahaston kohtaloksi. Toivon mukaan tarkistuksilla tätä asiaa voidaan parantaa. Kiitokset tästä. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 5. toukokuuta, keskustelu 24. päivä ja sitten äänestämme 25. päivä. Ja sitten tulemme viimeiseen kohtaan esityslistalla. Pahoittelen kollega Edith Bauerille tätä, että on jo myöhä, mutta näin hän meidän työmme on jo alusta lähtien esityslistan mukaan määrätty. Kysymys on nyt Edith Bauerin lausunnosta rakennerahaston ja kohesiorahastojen varojen hyödyntäminen. Mitä on opittu EUn tulevaa kohesiopolitiikkaa silmällä pitäen? Ja äh, tässä vastuuvaliokuntana on äh, aluepoliittinen valiokunta. Olkaa hyvä esittely. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok rövid lenni, és Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua hyvin lyhyesti. Kiitokset niille kollegoille, jotka ovat vielä täällä tässä vaiheessa. Minä hyväksyn kaikki eh, kritiikit, koska tästä puuttuu vielä kovin paljon tästä eh, lausunnosta tämä teksti on vain neljäsosa siitä tekstistä, minkä olen valmistellut, mutta on olemassa tiettyjä rajoitteita määrällisesti, jotka meidän täytyy ottaa huomioon. Sosiaalirahastot, Euroopan sosiaalirahasto tulee olemaan yksi Euroopan 2020 strategian täytäntöönpanon instrumenteista ja ei ole mikään sattuma, että kiinnitämme paljon huomiota tähän rahastoon mietintö ja lausunto keskittyvät ongelmiin, joita, jotka rajoittavat sitä, kuinka Euroopan sosiaalirahastoa voidaan käyttää. Me tiedämme, että Euroopan sosiaalirahasto on monien henkilöiden käytössä, mutta sitä voitaisiin varmasti vielä parantaa. Se voisi olla vielä hyödyllisempi. Yksi ongelmista, jonka huomasimme analyysimme puitteissa, on se, että on sellaisia tilanteita, joissa henkilöt, jotka eniten tarvitsisivat tietoa, eivät sitä saa. Rova Lope Fontanien ähm, mietinnössä todetaan, että tämä rahasto ei ole riittävän näkyvä. Ja äh, kyllä, kysymys on tiedon puutteesta. Ähm, käyttäjät, mahdolliset käyttäjät eivät saa riittävästi tietoa. Olisi hyvä myöskin korostaa näitä etumaksuja myös, koska hyvin usein äh, pienet käyttäjät. Pienet hankkeet ovat juuri sellaisia, jotka äh, eivät pysty saamaan äh, ennakko, ennalta johtuota osarahoitustaan. Ja äh, hyvin usein pyritään vähentämään byrokratiaa, sekin olisi hyvin tärkeää. Haluaisin korostaa vielä, että keskittyisimme valvontaan ja seurantaan, koska hyvin usein laskut, kirjanpito ovat hyvin valvottuja ja mm, sitten näistä valvonnoista ja tarkastuksista sitten käy ilmi, että kolme senttiä puuttuu. Siis on hyvä, että kirjanpitoa valvotaan hyvin, mutta kuitenkin tulokset ja sisältö eivät tule valvotuiksi useimmissa tapauksissa – tässä olisi hyvä ponnistella vielä valvonnan osalta. Ja minusta suurin osa ongelmista liittyy ei pelkästään Euroopan sosiaalirahastoon, vaan myöskin muihin rakennerahastoihin. Ja uskon, että pitäisi käyttää tuota 50 sääntöä näissä. Ja tämä siitä syystä, että ei pidä äh, kuvata ongelmaa äh, sosiaalirahastolle syvällisesti ja sitten toistamaan tuota samaa kuvausta muiden äh, rahastojen osalta myös. Niin että pyytäisinkin, että puheenjohtaja pyrkisi tässä käyttämään artiklaan 70 työjärjestyksessä mahdollisimman joustavalla tavalla ja olen luottavainen siihen sen suhteen, että pääsemme hyvään ratkaisuun. No ja nähtäväksi, mitä ähm, vaikeuksia äh, tässä vielä tulee esille. Minulla ei ole kerrottukaan, että tähän liittyisi jotakin ongelmia tähän teidän mietintöön. Katsotaan miten asiat etenevät, sanoo puheenjohtaja Rova Hirsch. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle. Voin hyvin kuvitella, että eurooppalaista sosiaalirahastosta voisi kertoa vielä paljon enemmän. Erittäin hyvin on nostettu esiin ne kysymykset, joita myöskin työryhmässä aina keskustelimme tähän mennessä esimerkiksi, mitä kuulemme ihmisiltä paikan päälle, jotka yrittävät tai osittain menestyksekkäästi ovat onnistuneet käyttämään sosiaalirahastoa. Se eh, liittyy hyvin paljon byrokratiaa ja erityisesti pienet y- yhdistykset, joilla ei ole eh, rahoituksellista tukea, on vaikeuksia maksaa ennakoita. Tässä on tärkeitä asioita nostettu esiin ja jotakin lisäyksiä varmasti vielä tulee. Arvioinnit, tulosten arviointi on kysymys, johon meidän on keskityttävä. Myöskin yhteisrahoitusmahdolliset yhteisrahoitusmahdollisuudet ovat tärkeitä. Äh, tässä on joitakin mahdollisuuksia, mutta te olette kyllä tässä nostaneet esiin kaikkein tärkeimmät kysymykset ja siksipä olenkin iloinen, että tällä tavoin selkeän viestin lähetämme komissiolle, kun se sitten esittelee meille sen ehdotukset heinäkuussa. Herra Ori. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen äh, sitä mieltä, että mm, tämä teksti on oikein hyvä ja äh, on hyvä, että tässä on haluttu keskittyä kaikkein tärkeimpiin toimiin ähm, ja seikkoihin. Jo pitkään, jo vuoden ajan äh, on keskusteltu tästä strategiasta ja tuntuu siltä, että kohensiopolitiikkaa ei oikeastaan ole Öö, ole millään lailla enää sidoksissa todellisuuteen. Pitääkö meidän nyt sitten pikkuhiljaa muuttaa kantaamme ja katsoa, öö, kuinka otetaan huomioon ne ongelmat, joita on ja ne ehdotukset, öö, kuinka nämä ongelmat voitaisiin ratkaista. Tämä koskee myöskin komissiota ja jäsenvaltioita pitäisi päästä tuloksiin. Ja äh, siitä huolimatta, että on vielä paljon ongelmia, uskon, että meidän täytyy olla tietoisia vielä tästä ja ää, äh, saada se tähän mietintöön mukaan. Kuitenkin tässä, ää, äh, tässä mietinnössä, tässä lausunnossa viitataan yhteisosarahoitukseen osarahoitukseen ja ähm, hän, totta, että ei ole niinkään Tärkeintä on ihan ok, että pyydetään kaikenlaisia kirjanpidollisia selvennyksiä sun muita, mutta on myöskin hyvä vaatia tuloksia. Ja on muistettava myöskin, mitkä ovat ne ehdot, että saadaan kohesiorahaa. Ja tämä sitten sulkee monet ihmiset ulkopuolelle jotkut byrokraattisista syistä, mutta jotkut taas eivät pysty näitä rahoja käyttämään, koska ne eivät pysty osallistumaan tähän osarahoitukseen, niin että olisi hyvä pyrkiä joustavuuteen. Miksi voitaisiin ajatella, että eh, jokin alue, joka on rikas, eh, voisi sitten vaikkapa yhdistää voimansa jonkun eh, köyhemmän alueen kanssa Bulgariassa, Romaniassa, Unkarissa tai vaikkapa vaikka sitten vaikka Ranskassa voitaisiin ajatella Pariisin aluetta. Ehkä tällä tavalla voitaisiin hiukan vertailla eri alueiden tilanteita. Kiitokset Editille, mielestäni tämä on oikein hyvä lausunto. Bauer. Kiitokset rouva Bauer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igen, sok... Kiitos rouva puheenjohtaja. On totta, että tästä on vielä jäänyt pois tästä tekstistä. Tässä on kyse osarahoituksesta, yhteisrahoituksesta ja keskustellaan myöskin eri rahastoista rahoitetuista hankkeista. Mutta olen ottanut tähän tärkeimmät kysymykset ja muut kysymykset olen halunnut jättää ulkopuolelle. Mutta uskon, että että eilisen työryhmäkeskustelun jälkeen uskon, että voimme edetä ähm, tässä tällä suunnalla. Ja äh, sen jälkeen, mitä äh, myöskin äh, komission kertomuksesta on sanottu, se menee vähän samaan suuntaan. Kiitokset panoksestanne ja odotan tarkistuksianne. Minäkin aion niitä vielä esittää ja täydentää tätä mietintöä. No niin, tämä varmasti äh, sitten tuo aika paljon lisätarkistuksia tuohon työn toiseen vaiheeseen ja sitten nämä tarkistukset pitäisi jättää ensin 3.5. mennessä kello 12 mennessä, jotta voisimme sitten tarkastella niitä 24. päivä 25. päivä 5. ja äh, sitten sitten hän kompromissi tarkistus ja katsotaan 15.6. ja 16.6. regivaliokunta sitten äh, tutkii niitä omassa kokouksensa 21. päivä kesäkuuta. Tämän jälkeen äh, esityslista kaikki kohdat on käyty lävitse ja äh, ehdotan, että tapaamme sitten seuraava kerran 24.25. toukokuuta, jolloin on seuraava kokouksemme. Ja haluankin toivottaa teille kaikille mukavaa illan jatkoa ja kiitokset niille, jotka jaksoivat olla tällä töiden loppuun saakka ja kiitokset myöskin tulkille. Kiitos.